Haluan pahoitella puheenjohtajan Rova Sartorin poissaoloa. Brysselin lentokennan olosuhteet, kuten tiedätte, voi varata joitakin yllätyksiä niin, että jos sopii, toimin hänen sijaisenaan ja avaan näin tämän päivän kokouksemme. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ministerin Jaroslav Neverovicin, joka on Liettuan energiaministeri. Ja hän kunnioittaa meitä läsnäolollaan tänään. Näin ollen ehkäpä en nyt lähde tässä sen pitempiä puheita pitämään. Jätän ne kenties puheenjohtajallemme. Toimiko tulkkaus? Selvä. Kaikki tuntuu toimivan. Siis, jos sopii, annan saman tien puheenvuoron Liettuan ministerille, jotta hän voi alustaa noin 15 minuutin ajan tätä keskustelusessiota ja kuuntelemme varmasti suurella mielenkiinnolla nyt juuri alkavan puheenjohtajakauden aiheita. Toivotan hänelle paljon voimia ja paljon menestystä puheenjohtajamaan edustajana. Meillähän kaikilla tässä vaiheessa on tiedossa se, että kuuden kuukauden puheenjohtajuuskausi ei ole mikään helppo juttu. On monia vaikeita asioita, jotka odottavat. Muun muassa talousarvio on kiperä kysymys ja monia muita vaikeita kysymyksiä, joita käsitellään täällä valiokunnassa, on esillä. Mutta jotta nyt lyhyestä virsi olisi kaunis, niin annan puheenvuoron ministerille ja olkaa tervetullut tänne valiokuntaan. Olkaa hyvä. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Minulle on suuri kunnia valmis äh, hahmotella Liettuan puheenjohtajakauden ohjelmaa parlamentissa – Olemme ensimmäinen valtien maa, joka johtaa ministerineuvostoa yhden kauden verran. Se on sekä suuri etuoikeus että suuri vastuu. Olen iloinen, että esiteltäni Liettuan ohjelman voin keskustella myös kanssanne tärkeistä asioista, asioista, jotka ovat teidän valiokunnallenne tärkeitä ja tärkeitä kaikille eurooppalaisille. Kuten tiedämme, Euroopan parlamentti on Euroopan parlamentaarisen prosessin keskiössä ja puheenjohtajamaa läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa ja erityisesti energiakysymyksissä Itrevaliokunnan kanssa on äärimmäisen tärkeitä liittyen puheenjohtajakausi, siksi ponnittelee siksi jatkaakseen menestyksekästä kumppanuutta, että voimme, ja toivomme jatkaa Irlannin kanssa käytyä erinomaista työtä vastataksemme haasteisiin, joita ohjelmassamme on. Euroopan unioni on tehnyt pitkälle meneviä päätöksiä viime vuosina, jotka ovat auttaneet talouskriisin hallinnassa. Mutta tänään me kohtaamme vielä äh, akuutteja haasteita kasvun ja työpaikkojen luomisessa, erityisesti nuorille ihmisille. Liettoon puheenjohtajakauden prioriteetit heijastelevat näitä haasteita sen lisäksi meillä on näky avoimesta ja maailmanlaajuisesti vastuusta Euroopasta. Meidän prioriteettimme ovat uskottava, kasvava, avoin Eurooppa. Uskovalla, uskottavalla me tarkoitamme vakaan julkisen talouden ää, tak, varmistamista. Me tarvitsemme kasvua, jotta saamme aitoja työpaikkoja eurooppalaisille. Kasvua, joka parantaa Euroopan kilpailukykyä. Toinen prioriteettimme avoin Eurooppa pyrkii vahvistamaan Eurooppaa avoimuuden ja turvallisuuden maailmanlaisena mallina. Ja meidän energiaesityslistamme tavoitteet edistävät noita kolmea tavoitetta. Uskottavaa, kasvavaa, uskottavaa Eurooppaa. Ja esittelen nyt lyhyesti liittyen energiatavoitteet. EUn sisäisten energiamarkkinoiden loppuun saattaminen 2014 on ykkösprioriteettimme. Me olemme sitoutuneet tähän yhtäältä, koska siellä on myönteisiä taloudellisia ja turvallisuusvaikutuksia, Tavoite on myöskin tärkeä unionin työpaikka- ja kasvuoikeuden kannalta eh, ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi 2020, uudistuneet energiavarojen integrointi, energiatehokkuus, kysyntäpuolen säätely ja tarjonnan ja kilpailukyvyn parantaminen. Ja meillä on tervetullut professori Jerzy Busekin ää, eh, mietintö sisämarkkinoista, josta on täällä keskusteltu ja josta äänestetään täysistunnossa syyskuussa. Ja työmme pohjaa tähän sekä komission tiedonantoon energian markkinoiden toimimaan saaminen sekä neuvoston päätöksiin, jotka energianeuvostossa äh, päätettiin 7. heinäkuuta. Nämä johtopäätökset, joista päätettiin 22. toukokuuta, otetaan myös huomioon, jossa pyritään siihen, että EUn sisäenergia, sisäiset energiamarkkinat saadaan täydellisiksi 2014 ja eristäytyneet maat saadaan verkkoihin 2015. Tässä, tässä ensimmäiset yhteistyötä heijastavat ohjelmat pyritään myös tänä syksynä saamaan hyväksytyksi. Ja meidän täytyy keskittyä täytäntöönpanoon, jos haluamme 2014-2015 takarajat täyttää me tulemme neuvostolta tulee kertomus joulukuun energianeuvostosta tästä projektista ja tämä tar- mahdollistaa sen, että me voimme arvioida, miten olemme edistyneet. Sisäinen ulottuvuus on toinen pilari. Sisäisesti ulkoiset markkinat ovat yhä lähemmin kytköksissä ja me tarvitsemme vapa- vakaat, transparentit maailmanlaajuiset energiamarkkinat energiahuollon varmuuden takaamiseksi meidän täytyy jatkaa yhteistyötä, mitä tulee ulkoisiin ulottuvuuksiin ja suhteessamme ulkoisiin energiaresurssien toimittajiin. Yhteistyössä solidaarisesti voimme antaa voimaa EUlle puhua yhdellä äänellä ulkoisten kumppaneiden kanssa, vahvistamme neuvotteluasemaa ja takaamme tasaisen pelikentän kaikille EU- ja ei-EU-yrityksille. Mietintö koskee komission tiedonantoa liittyen energiahuollon varmuuteen ja kansainvälisen yhteistyöteen. Tätä ennakoitiin neuvoston johtopäätössä 2011 ja 2000 toukokuun Euroopan neuvostossa myös haluttiin tätä. Haluaisin todeta, että Rova Edith Herzogin mietintö on ollut arvokasta työtä. Sen aiheena on energiapolitiikan yhteistyö kumppaneiden kanssa rajojen yli ja strateginen lähestymistä, jolla pyritään turvallisen, kestävän, kilpailukykyisen energiahuoltoon, joka hyväksyttiin viime kesäkuussa ottaa mitä merkittäviä kehityksiä viimeisenä kahtena vuotena on tapahtunut energia suhteessa Liettua komission avulla uudelleen arvioi ja täydentää suuntaviivoja, jotka, ää, josta päätettiin 2011 neuvoston johtopäätöstä liittyen ulkoisiin energiasuhteisiin, pyrkien johdonmukaiseen uskottavuuteen ja tehokkaaseen EU-toimintaan. Ja joulukuun energianeuvostossa tätä näkemystä tullaan puoltamaan tämä epäsuora maankäytön muutosta koskeva direktiivi. Olemme iloisia, että Irlannin aikana ollaan edistetty ja uskon, että se on vankka pohja neuvotteluiden aloittamiseksi teidän kanssa parlamentissa. Tiivit neuvottelut neuvostossa viime kaudella vaan vahvistavat tätä näkemystä, että epäsuora maan käytön muutokset polttoaineiden tuotannossa on vakava asia, johon täytyy tarttua Samaan aikaan olemme näissä kuulemisissa saaneet selville, että mikä ratkaisu tulee olemaankaan, sen täytyy luoda vakaat säätely- ja investointiympäristö. Komission edistyskertomus liittyen uusiutuvan energian tämän vuoden huhtikulta osoittaa, että jäsenvaltiot pärjäävät kaiken kaikkiaan hy- varsin hyvin keskiaikavälin tavoitteiden saavuttamisessa, mutta sillä myös osataan, että, että haasteet jatkuvat, kun polku jyrkkenee lopua kohti. Energian ympäristöneuvostossa kesäkuussa tehtiin tasetta ää, äh, epäsuoren maankäytön ehdotuksista, joita on tähän mennessä tutkittu, joka suuntaa vastaista työtämme. Aika on kortilla ja minun vaikutelmani on, että kolmella toimielimellä on samanlaiset näkemykset liittyen epään suoran maankäytön muutosten vaikutusten minimointiin tai vähentämiseen mutta samalla pitää pyrkiä EUn uusiutuvien energialähteiden tavoitteisiin. Onnittelen teidän valiokunta ja erityisesti esittelijänne herra Alejo Vidal Quadrasia siitä, että niin menestyksekkäästi suuntaatte komitean mielipidettä ehdotuksen suhteen. Tämän työn pohjalta emme väl ponnistelemme johtopäätöksen pääsemiseksi. Liettua innokkaasti pyrkii sopimuksen parlamentin kanssa yhteisestä tavoitteesta prosessin loppuun saattamiseksi 2030 puitteet ympäristö- ja energiapolitiikan suhteelle menevät pitämällä kuin 2020 tavoitteet. Ne perustuvat 2050 tiekarttaan ja niissä arvioidaan sitä, miten energiapolitiikkaa par, parhaiten johdetaan, että pääsemme kilpailukykyiseen ja kestävään ja kilpailukykyiseen järjestelmään pitkän aikavälin näkemykset ovat tyypillistä energiapolitiikkaa, koska infrastruktuuri on pitkäaikaista toiselta tapahtuu tällaista uralle polulle lukittautumista infrastruktuuriinvestointien myötä. Ja samanaikaisesti investoijat tarvitsevat äh, luotettavuutta, ennustettavuutta säätelyverkolta, joka pätee investointipäätökseen. Tämä pätee 2020 ympäristötavoitteisiin, jotka ovat välttämättömiä, ja että meillä on kilpailukykyinen hiilinen talous 2050 mennessä. Meidän täytyy kaventaa kuiluja ja miettiä, missä meidän täytyisi olla 2030. Näin tehdessämme ja tiedämme, että komissio on aloittanut kuulemisen, joka päättyi vasta viikko sitten. Näyttää, että useampaan osaa täytyy tapahtua kaikissa energia- ja ympäristöraameissa. Tavoitteet. Pitäisikö asettaa sitovia ympäristöenergiatavoitteita 2030? Ja jos niin, pitäisikö asettaa sekä uusiutuville että, uusiutuville että energiatehokkuudelle ottaen huomioon, että meillä on juridisesti sitovia instrumentteja, että tullaan arvioon mennä 2020. Ja sitten välitte, välineet, minkälaisia politiikkakeinoja voidaan käyttää tavoitteiden vuoksi ja miten tutkimus ja kehitys voi parhaiten tukea 2030 tavoitetta ja sitten kilpailukyky ja tarjonnan varmuus, EU ei voi käyttää energiapolitiikkaa eristyneenä. Liettuaan prioriteettia vahvistaa EUn energiapolitiikan ulkoista ulottuvuutta ja on selvää, kun me pyrimme elvyttämään kasvua, tämä me jättää huomioon, että kilpailukyky imperatiivia, Eli meidän on otettava huomioon kumppaneiden sitoumukset ympäristövaikutusten vähentämiseen ja ponnisteluiden jakaminen, mitä voimme takaa oikeudenmukaiseen ponnisteluiden äh, jaon maiden kesken ja miten voimme myöskin parhaiten arvioida erilaisia investointikapasiteetteja, joita teollisuuden eri sektoreilla ja kuluttajilla on. Tästä meillä on kolme parlamentin näkemyksiä. Komissio on juuri saattanut loppuun julkisen kuulemisen vihreästä kirjastaan ja on laatimassa ympäristö äh, äh, vaikutusarviointia jäsenmaassa. Liettua tulee perehtymään julkisen kuulemisen tulokseen 2020-2030 suhteen. Tämä tulee olemaan esityslistan kärjessä lähikuukausina ja lähellä yhteistyö parlamentin kanssa on kriittistä, jotta saavuttaisimme menestystä. Pyrimme myös siihen, että investointiprojektien ilmoitu- energiainfrastruktuuriin investointiprojektien ilmoituksia koskeva esitysluonnos saadaan loppuun puheenjohtajakauden kaudella tässä oikeusperustaa täytyy muuttaa. Vetoamme teidän yhteistyöhön ja myöskin tukeen äh, esittelijältä Adina Joana Valeanilta. Viime joulukuussa uusiutuvan energian liittyen neuvosto painotti, että biomassan käyttöenergiaa tuotantoon lähivuosina johtaisi, että täytyy arvioida, miten sensitiivisen biomassan liittyy kestävyysulottuvuuksia ja Komission viemässä kestävyyskertomus, joka nähtiin uudistavan energian direktiivin yhteydessä, antaa suosituksia, jotka ottavat huomioon, että pitää välttää erila- ei-yhteensopivien, epäyhteensopivien järjestelmien käyttöönotto, jotka saattaisivat luoda kaupan ja kasvun esteitä. Me odotamme komission lupaamaa ehdotusta liittyen kestävyysvaatimuksiin sekä kiinteän että kaasubiomassaan sähkön ilman ja lämmityksen tuottamisessa. Ja otamme tämän neuvostossa heti, kun tämä komissio esittelee sitä, mutta komission lainsäädännön ehdotuksen aikataulusta me emme tiedä. Ja toivomme, että me pyrimme helpottamaan tavoitteiden käytännönottoa sen sen, että loisimme taakkoja. Energianeuvoston pitäisi tutustua tähän ehdotukseen kokouksessa joulukuussa, mutta odotamme, että kumpikin toimielimme haluaisi käyttää enemmän aikaa tämän ohjausjakson aikana tämän esityksen, esityksen tutustumiseen. Tiedonanto energiateknologisesta innovaatiosta oli esillä kesäkuun energianeuvostossa poliittisessa keskustelussa, jossa tehtiin linjauksia, jossa laajalti tuettiin komission lähestymistapaa aivan erityisesti toimintaohjelman ja tiekartan kehittämistä. <clears throat> Jos komissio voi toimittaa, voi antaa riittävästä aikaa analyysissaan Äh, kun puhun puheen energiahintoja ja kustannuksen komponenteissa niin sanotusta toukokuun Eurooppa-neuvoston keskusteluissa, Liettua puheenvaltiona tulee olemaan valmis helpottamaan poliittista keskustelua äh, joulukuun energianeuvostossa. Tämän pitäisi sitten näkyä Euroopan neuvoston keskustelussa kilpailukyvystä 2014. Ydinasioista haluaisin mainita äh, ydinturvallisuusdirektiivin vuoden 2009 ydinturvallisuusdirektiivin tarkistuksen, joka tulee olemaan yksi tärkeimpiä asioita asioita ydinasioissa. Me tulemme panostamaan helpottaaksemme rakentavaa keskustelua neuvostossa muista ja samalla erilaiset käsityksiä jäsenvaltioiden kesken. Ydinenergian turvallisuus on keskeistä kaikkien eurooppalaisten kanssa. Me tunnustamme sen, miten tärkeää on päästä kunnollisiin käyttöolosuhteisiin ydinlaitoksissa ja on ehdottoman tärkeää estää onnettomuudet ja vähentää haitallisia onnettomuuksia seurauksia, myös työntekijöiden suojelmista ja suurta yleisöä Alustavat äh, neuvostossa <clears throat> komission ehdotuksessa, ehdotuksessa, joka tapahtui kuukausi sitten, joka pitää hyvänä. Odotan myös Euroopan parlamentin näkemyksiä tähän asiaan. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, ennen kuin lopetan, haluan muistuttaa teitä äh, puheenjohtajakautumien päätapahtumista tämän loppuvuoden aikana. Epävirallinen energianeuvosto pidetään Vilnassa 19.20. syyskuuta korkean tason energiainfrastruktuurikonferenssi, joka keskittyy ensimmäiseen unioninlaajuisen PCI-listan täytäntöpanoon ja integroidun Euroopan energianeuvoston rakentamiseen on tarkoitus pitää 45. marraskuuta Vilnassa ja sitten energianeuvosto pidetään 12. joulukuuta Brysselissä. Odotan niin ikään <clears throat> useita teitä osallistumaan Vilnassa pidettävään Itren valiokunnan vierailu 15. ja 17. heinäkuuta välisenä aikana. Ja sitten lopuksi vielä en pyytele ollenkaan Andreeksi tätä haastavaa agendaa, jonka olemme asettaneet itsellemme tämän liittoon puheenjohtajakauden aikana. Kansalaisemme eivät odota, eivät kansaitse yhtään vähempää uskon, että meidän pitäisi, me tulemme saavuttamaan paljon näistä, jos me olemme tiivissä yhteistyössä ja teemme tehokasta yhteistyötä kokemus ja tietämys teidän valiokunnassanne on, on arvokas asia tässä harjoituksessa. Me odotammekin työskentelyä teidän kanssanne ja, ja parlamentin muidenkin jäsenten kanssa, kun me pyrimme yhteisiin tavoitteisiin energia-asioissa. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Děkuji vám, pane ministře, za velmi... Kiitokset. Kiitos tästä tyhjentävästä ja hyvin yksityiskohtaisesta esityksestä, kun esittelitte tämän ohjelmanne, joka tietysti nyt viitoittaa puheenjohtajakautenne tietä. Täällä valiokunnassa neuvottelemme ja käsittelemme energiaan liittyviä kysymyksiä ja valiokuntamme pitää energiaa keskeisenä asiana Euroopan tulevaisuuden kannalta. Kiitokset vielä kerran siitä, että kuvasitte tämän tilanteen näin ammattimaisella ja yksityiskohtaisella tavalla. Nyt haluan antaa puheenvuoron kollegoille, jotta he voivat esittää kysymyksiä. Toivon mukaan jokainen puhuu maksimissaan kolme minuuttia yritän vähän pitää teitä aisoissa tältä osin. Ja ensiksi siis kollegat voivat käyttää puheenvuoroja. Ensimmäisenä Rouva Jordanilla on puheenvuoro. Eh, Kiitos ministeri tästä tyhjentävästä esityksestä. Puhuitte sisämarkkinoista. Minulla on kysymys teille, joka liittyy tähän. Me tiedämme, että muutaman kuukauden kuluttua olemme vuodessa 2014 ja meillä on monia asioita, jotka täytyy hoitaa Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla ennen tuota ensi vuotta. Mikä on puheenjohtajamaan suunnitelma lisävaltioiden vakuuttamiseksi siitä, että, että kolmas energiapaketti saadaan pantua täytäntöön tämän vuoden loppuun mennessä. Te sanoitte, että teette paljon tämän eteen, mutta miten? Millä tavalla? Minulla on toinenkin kysymys tai kommentti. Infrastruktuuri silloin, kun puhutaan energiamarkkinoiden täytäntöpanosta, komissio sanoo, että me tarvitsemme 10 miljardia euroa, mutta nyt mennään vähän alemmaksi. Meidän täytyy saada investoijia, sijoittajia. Millä tavalla meidän on tarkoitus saada investo- sijoittajat mukaan, jotta he antaisivat meille tarvittavat rahavarat? No, mitä te tästä tuumaatte? Sitten ydinenergiadirektiivi ydinturvallisuusdirektiivit, puhuitte tästä ja tähän liittyvästä neuvoston työstä, mutta täytyy sanoa teille, että Euroopan parlamentti niin ikään tulee keskustelemaan tästä direktiivistä, eikä, eikä välttämättä yhteispäätösmenettelyn pohjalta, ja siksi onkin tärkeää vahvistaa hyvä yhteistyö. Miten te aiotte edetä tämän yhteistyön osalta, jotta, neuvoston ja parlamentin välillä ja lopuksi meidän täytyy puhua energiapolitiikasta vuoteen 2030 saakka. Miten te näette tämän tulevaisuuden? Oletteko te tyytyväinen yleisiin kehyksiin vuoden 2020 asti? Vai harrastatte copy-paste-menetelmää vai pitäisikö muuttaa jotain? Uděláme nejprve skupinu dotazů, pěti, šesti dotazů, ať můžete. Otetaan vaikkapa kuusi kysymystä ja sitten voitte vastata niihin kaikkeen yhdessä. Herra Prodi. Grazie signor Ministro per eh, la sua presenza qui, è una cosa... Kiitos ministeri siitä, että tulitte tänne valiokuntaan. Arvostamme sitä kovasti. Minä arvostin myöskin kovasti sitä, että tuossa puhuitte uusiutuvista energioista ja erityisesti biomassasta ja korostitte sitä. Uskon, että me tarvitsemme selkeää lainsäädäntöä biomassan käytöstä. Tietysti tarvitaan hierarkiaa ja kaikkien ensinnä pitäisi miettiä sitä, kuinka tuotetaan elintarvikkeita ja rehuja. Ja bioteollisuuden pitäisi olla tässä mukana. Sitten toisekseen, koska bioteollisuushan tietysti käyttää näitä biomassoja kaikissa niiden moninaisuuksissaan, ja tämä on hyvin tärkeä asia, niin kolmanneksi myöskin tähän liittyy energia. Mutta tässä kun puhutaan biomassasta, niin näkymät edistyksen osalta ovat hyvin merkittävät. Erityisesti se, että voitaisiin suoraan käyttää ja pyrolyysin kautta voitaisiin biomassasta tehdä kaasua ja näin voitaisiin käyttää tätä kaasua sitten edelleen polttokennoissa. On olemassa jo laitoksia, jossa näin tehdään. Ja uskon, että tältä pohjin varmasti voitaisiin todellakin käyttää biomassaa energian tuotantoon ilman, että tarvitsee polttaa mitään aineita. Ja tätä kautta varmasti voitaisiin myöskin vähentää saasteiden lähteitä ja ilmansaasteita. Haluaisin siis kysyä teiltä, josko voisitte sitoutua tällaiseen, sillä tämä voisi olla hyvin tärkeä harppaus eteenpäin, kun ajatellaan biomassan käyttää ja energiaa yleensä, mutta myöskin kun pyritään suojelemaan ilmastoa saastumiselta. a Kiitokset herra Prodi. Sitten rouva Hall, olkaa hyvä. Kiitos. Pidän oikein tervetuloa sitä, että mainittiin 2030 tavoitteet ja työ, joka niiden parissa täytyy tehdä. Ymmärrän, että komissio tulee ennen vuoden loppua antamaan uuden tiedonannon tai valkoisen kirjan, josta keskustellaan 12. joulukuuta energianeuvostossa. Ja pohdimme tässä rohkaisisitte keskusteluun energiatehokkuuden merkityksestä, joka on lähes ennakkoehto 2030 keskustelulle. Otetaan huomioon ne parannukset, mitä energiatehokkuus voi tarvita kasvun työpaikkojen ja myöskin huollon varmuuden suhteen. Ehkäpä voisi myös tehdä jonkinlaisen tilinpäätöksen siitä, mitä energiatehokkuuden suhteen vuonna 2030 mennessä, mennessä saavutettua, niin sitä kautta teollisuus voisi vähän myönteisemmin arvioida, mihin voidaan päästä ilman kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä. Ja puhuitte myös sisäisten energiamarkkinoiden loppuun saattamisesta. Tällä hetkellä kuitenkin tapahtuu kehityskulkuja, jotka vaarantavat sisämarkkinoita markkinoiden kehitystä. Ja tämä on kansallisten kapasiteettimarkkinoiden nousu, jota suunnitellaan useammassa jäsenvaltiossa. Tuletteko alleviivaan tätä kansallisten kapasiteettimarkkinoiden kysymystä, kun keskustelutte yhtenäisistä energiamarkkinoista? Děkuji. Další kollega Turmes. Kiitokset. Sitten herra Turmes. Uh, introduction. Kiitoksia ministeri tästä johdannosta. Haluan jatkaa siitä, mistä, mitä Rova Hall esitti yli 2030 tavoitteista ja energiatehokkuuden tärkeydestä uh, työpaikkojen lisäksi. Ja uh, työpaikkojen paremman talouden ohjelta on kysymys myös pitkälti energiaköyhyydestä. Yksi tuoreimpia tutkimuksia viime viikolta, kun me, meille tuli uusi MFF, näin ollen meillä on äh, rahaa myös rakennerahastoissa, jotka on jyvitetty energiatehokkuuteen. Ymmärtääkseni energiaköyhyys erityisesti myös Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittyy pitkälti tähän perintöön, joka ei ole hyvä perintö äh, huonosti eristetyissä rakennuksissa, jossa kansalaiset asuvat. Aiotteko te olla aloitteellinen auttaaksenne ja su, va, suoraviivaistaaksenne energiatehokkuutta rakennerahastojen avulla. Sehän pitäisi tehdä nyt, jotta se saataisiin käyntiin sitten, kun se lähtee liikkeelle 2014. Toinen kysymykseni liittyy ulkoisen ulottuvuuteen. Se, mikä minua tässä vähän hämää, ja te, teidän maanne on yksi sellainen, jossa on yksi suurimpia ulkoinen tuontiriippuvuus. Silloin kun puhutaan sähköstä, tänään annamme hyvin tehottomia ja likaisten hiilivoimalaitoksen toimivan EUn ulkopuolelle ja tuomalla sitten tuomaan sähköä sitten EUn alueelle. Tämähän liittyy myös Kaliningradin ydinvoimalaitokseen, joka ei täytä Euroopan tai Euroopan unionin korkeita standardeja. Miten te aiotte hoitaa tällaiset äh, tasavertaiset työskentelyolos, kilpailuolosuhteet ja taas toisaalta, että meillä on minimistandardit EUn sisällä ja sitten samaan aikaan meillä on toisaalta tuotu energia, joka alittaa meidän standardimme. en minä vastusta sähköenergian tuomista EUn ulkopuolelta, mutta siinä täytyy pitää kiinni meidän standardeistamme. Ja sitten toinen asia, joka liittyy ulkoisen ulottuvuuteen. Silloin, kun tarkastatte, tarkastelitte tilastoja, tulee helposti nähneeksi, että se ongelma, mikä meillä on Euroopassa, on kaasun suhteen on se, koska meillä on pitkän aikavälin sopimuksessa venäläisten kumppaneiden kanssa, meillä on edelleenkin OI-hintaindeksi ja, ja, ja siis kaasun hinnan nousu öljyhinnan indeksin, indeksin takan, takia on jyrkempi kuin kaasuhintojen aleneminen, joka liittyy taas liuskekaasun hintoihin USAsta jos me olemme ainoa asia, mitä me voisimme saada nopeasti muutettua kaasun hinnoissa, on se, että saataisiin siirti tästä öljyhintaindeksistä. Tämä otettiin käyttöön 70-luvulla, jolloin 8 prosenttia kaikesta sähköstä Euroopassa perustui sähköön, tai sähkö, äh, anteeksi, öljykäyttöisiin voimalaitoksiin. Se ei ole mikään perustelu tänään säilyttää tämä öljyn hinnan indeksi ja kehotan komissiota ja neuvosto ja, ja, ja jäsenvaltiota, meidän täytyy päästä eroon tästä näistä, näistä vanhoista äh, kaasusopimuksista. Sen pitäisi olla prioriteetti myös tulevaisuudessa ja myös teidän puheenjohtajan kaudella. Kiitos. Pane ministeri, ja bych teď doporučoval... Arvoisa ministeri, suositan, että vastaatte nyt tähän ensimmäisen ryhmän kysymyksiin. Nämähän olivat aika moninaisia nämä kysymykset. Tietystikään emme nyt halua eh, teille liikaa kysymyksiä antaa vastattavaksi. Odottelemme kohta sitten vielä tuota toista kysymyskierrosta, mutta nyt teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Let me start with the uh, first question. Kiitos puheenjohtaja. Aloitan ensimmäisellä kysymyksellä. Roy Jordan, kiitoksia teidän kysymyksestänne, joka koski sisäisiä energiamarkkinoita. Tämä on kuitenkin yksi Liettuan puheenjohtajakauden prioriteetti. Ja me suunnittelemmekin, että kiinnittelemme tähän asiaan paljon huomiota. Uskomme, että tämä on oikea hetki tarkkailla tätä, prosess, tätä eteenpäivinoa jäsenvaltiossa. Ja jos pyritään kuitenkin yhteisiin energiamarkkinoihin, meillä on useitakin kokouksia siis epävirallisesti sisään mukaan lukee myös tämä Villan konferenssi kuuluu tähän pakettiin ja sitten myös ministerien viralliset tapaamiset, jossa sitten raportoidaan eteenpäin menosta matkalla kohti yhteisiä energiamarkkinoita. <clears throat> Ja tietenkin tämä on hyvin tärkeä hetki, kun meillä on vain vuosi jäljellä ennen tätä määräaikaa. Ja sitten ydinenergia, äh, ydinturvallisuusdirektiivi, äh, direktiivi koskeva kysymys Liettua puheenjohtajamaana pitää hyvänä tätä ehdotusta, jonka komissio esitti. Ja me aiomme viedä tämän eteenpäin neuvotteluihin neuvostossa mahdollisimman pitkälle. Sitten kysymyksen 2020 vuoden jälkeisestä kehityksestä ja tilanteesta Anteeksi. On nuclear safety kysymykseni ydinturvallisuusdirektiivistä liittyy siihen, kuinka aiotte tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, koska meillähän ei ole menettelyvaltuuksia tässä asiassa. Hmm? Well, I think this is uh, the best answer I can... No, paras vastaus tähän on varmasti, että olemme, valmis, olemme valmiita kuuntelemaan teidän valiokuntaanne ja Euroopan parlamenttia. Ja tämä ei ole niinkään ei ole, tämä on kysymys myös kuuntelemista ja koordinoinnista, ja me jatkamme keskusteluja neuvostossa ja olemme mukana myös parla- keskusteluissa parlamentin kanssa. Let me move to post. Ja sitten vuoden 2020 jälkeinen aika. Meidän pitäisi todetaan, että sijoittajat tarvitsevat ennustettavuutta sääntelykehyksistä ja päätösten täytyy olla vastuullisia suhteessa ilmastoon ja äh, silloin puhutaan ilmasto- ja energiaskenaarioista ja tavoitteista. On hyvin tärkeää meille, että meillä on mahdollisuus kuulla komission saamia tuloksia julkisista konsultaatioista, jotka on juuri saatu päätökseen vihreästä kirjasta. Odotammekin komission tietoa, tie, antavan tietoa näistä tuloksista ja siltä pohjalta saadaan ehdotuksia tuleville skenaarioille ja eri sektoreille. Sitten infrastruktuurin sen rahoittaminen, kyllä tämä on hyvin tärkeä kysymys. Luulenpa, että se fakta, että ensimmäistä kertaa Euroopan tasoisten projektien rahoittaminen komission tasolta ja Euroopan unionin tasolta, että se on, ja sen käytettävissä olo on hyvin tärkeä asia sinällään. Totta kai meidän täytyy myös etsiä tapoja saadaksemme tämän rahan kertautumaan ja kumuloitumaan käyttämällä erilaisia kaupallisia skenaarioita. Tässä olisi varmasti hyvä mahdollisuus keskustella tästä silloin, kun meidän konferenssimme pidetään PCI-projekteista marraskuussa. Sitten herra Prodin kysymys biomassasta ja kestävyydestä, kestävästä kehityksestä. Kiitos paljon tästä kysymyksestä, koska tämä on todellakin yksi sellainen kysymys, joka on aivan keskustelujen alkuvaiheessa ja jo nyt se on ottamassa mukaan monia toimijoita. Odotammekin komission ehdotusta niin, että me saamme keskustelun aikaan ministereiden kesken, jotka vastaavat energiasta. Ja kysymykseen vastaaminen edellyttää myös, että kuunnellaan teollisuutta ja asiantuntijatason näkemyksiä saadaan myös kuvaan mukaan. Ja joka tapauksessa tämä on hyvin arvokas tuki teiltä, että esitette meille spesifejä ja konkreettisia ehdotuksia. Kiitos siis tästä. Energiatehokkuus, jonka rouva Hall ja herra Turmes ottivat esille. Kiitoksia paljon näistä kysymyksistä. Energiatehokkuusdirektiivi on juuri, tuli juuri hyväksytyksi viime vuonna. Sekin on yksi ö, vaan työkalu pyrkiessämme 2020 tavoitteisiin ja meidän pitäisi keskittyä täytäntöönpanoon ja näiden kysymysten päivittämiseen jäsenvaltioiden tasolla, koska, koska en tiedä, onko kiinnostavampaa energiaa kuin energian käyttämättömyyden tykkäämään, tykkänään. Tämä on tietenkin meille haaste, joka koskee erityisesti meidän alueettemme maita, ja se osoittaa, kuinka tärkeää ja se on ja mitkä mahdollisuudet tässä ovat takana. The nuclear projects in our neighborhood. Sitten ydinprojektit naapurustossamme. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Se on hyvin tärkeää meidän alueellemme. Me aina esittelemme eurooppalaisille, että, että ydinenergiastandardit, ne eivät pääty EUn rajoille. Tässä on mainittu erityisesti projektit, jotka joskus jopa suuntaavat EUn markkinoille. Meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että, että samoja standardeja pitäisi noudattaa. Puhumattakaan tästä reilusta kilpailutilanteesta, e, joka on äärimmäisen tärkeää EUn yrityksille, jotka kilpailevat EU-markkinoilla, mutta myös, jotka myös pyrkivät EUn ulkopuolisille markkinoille. Ja sitten teidän kysymyksenne yhteydestä kaasun hinnan ja öljyn hinnan välillä. Sehän on jo todellisuutta. Suuret eurooppalaiset yritykset ovat siirtymässä tähän suuntaan ja me seuraamme tätä tilannetta <clears throat> ja tämä näyttääkin olevan jo trendi, joka, jota ei voida pysäyttää. Ja varmastikin me tulemme kiinnittämään eh, ehdot, eh, ehdotuksiinne, joista voidaan sitten keskustella energiaministeriöiden kesken. Kiitoksia. Next groups. Eh. Sitten seuraava kysymysryhmä. Kollegani Jertsi Musek esittää ensimmäisen kysymyksen. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset ministeri esityksestänne. Minä tuen voimakkaasti tätä ohjelmaa energian saralla seuraavan puolen vuoden ajalle. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja useiden viime kuukauden tapaamisten aikana, jossa siis tapasimme ja kuulimme myöskin presidentillä viime viikolla, presidentiltäne siis puheen Strasburgissa, niin voin sanoa, että olette todella hyvin valmistautuneet seuraavaan puoleen vuoteen. Uskon, että nämä kuukaudet ovat hyvin tärkeitä EUn energiasisämarkkinoiden toteutumisen osalta ja voin tukea näitä kysymyksiä, joita äsken otettiin esille. Jotakin sanoja kuitenkin infrastruktuurista, kuten Rova Jordan tuossa äsken kysymyksessään sivusi, koska varmasti EUn yhteisen edun projektien nopea, ripeä valitseminen varmasti on hyvin tärkeää, jotta saadaan kaikki nämä liikenteen ähm, äh, yhteensopivuudet ja liitettävyydet toimimaan, että ei tule mitään äh, tällaisia ähm, erossa olevia osia. Ja sitten kollega Turmes tietysti myöskin kysyi näistä öljyn hinnan indeksointi- ja kaasun hinnan määrittelykysymyksistä. Tietysti tämä on hyvin tärkeä kysymys, kun ajatellaan kaasun hintoja Euroopassa. Erittäin tärkeä kysymys siis. Ja ehkä vielä hyvin lyhykäisesti pari kysymystä. Meidän pitäisi varmasti pyrkiä mahdollistamaan rajat ylittävää energian kauppaan. Se ei ole kovin helppoa, kun ajatellaan vaikkapa siirtokustannuksia tai muita välttämättömiä seikkoja, jotka on otettava huomioon, mutta myöskin kaikkein vaikein kysymys on se, kuinka uusien energioiden tukijärjestelmiä voitaisiin yhdenmukaistaa. Tähän pitäisi puuttua EU-tasolla eikä vain lähteä panna, panemaan käytäntöön ja hankkimaan hyviä tuloksia, vaan tämä täytyisi ratkaista ensiksi. Ja sitten käyttäjäystävällinen markkina ja sen luominen on toinen kysymys. Kuinka pannaan täytäntöön kaikki nämä tieto- ja viestintäteknologia mahdollisuudet ja saavutukset? Entä kuinka tehdään helpoksi kansalaisille käyttää tällaisia asioita, mitä he eivät ymmärrä, energiamarkkinoilla, jotta heistä tulisi kuluttaja, jolla on todellinen valinnanvapaus siinä, kun he valitsevat energian toimittajan, ja että he voisivat myöskin valistuneina päättää siitä, kuinka näitä paikallisia välittäjiä käytetään. Kiitokset. Okay, thank you. And last... Kiitos sitten viimeisenä kysymyksenä herra Menson. Tack, herr Formen. Kiitos. Kiitos ministerille johdannasta ja ohjelmasta, työohjelmasta. Epäilyksettä Eurooppa tarvitsee energian sisämarkkinoita 2014. Tarvitaan myös stabiilit ja transparentit energiamarkkinat. Tämä ministeri tulee, mistä tulee, mutta äh, meillä on vaikeuksia vielä stabilisoiden ja No, seurattavuuden suhteen. Me puhumme paljon tasaista pelikentässä ja markkinoilta, mutta pelikenttä ei ole tasainen, kun Baltimaissa maksetaan lähes tuplat Gazpromin äh, maakaasusta, kun Saksasta maksetaan, Saksassa maksetaan. Kun puhutaan vakaudesta ja transparentista markkinoista ja sisämarkkinoista, meillä on kuitenkin näitä epätasapainottavia tekijöitä. Tanskassakin minä koen, että meidän valttiystävämme ovat ongelmissa tässä asiassa. Ja mitä sitä kestävää energiaa tulee, on hyvä, että puhutaan pitkäaikaisesta tavoitteista, mutta puhutaan myöskin sitovasta tavoitteista, kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä ja energiatehokkaista lähteistä. On ihan käsittämätöntä, että monissa järjestöissä energiatehokkuutta huomioon, joka on halvin tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä. Energiatehokkuuden lisääminen on halvin keino, eikä se ole niin hankalaakaan. Meiltä puuttuu vain rahoitusta. Joten kysyisinkin ministeriltä konkreettisesti, miten pitkään valtioystävämme maksavat tuplasti maakaasusta? Ja mitä ministeri aikoo tehdä, ottaen ajatellen, että oltaisiin vähän paremmat mahdollisuudet nähdä 2030 toiselle puolelle vähän selkeämmän, kun puhutaan 2020, niin se on melkein huomenna jo yritykselle. Me haluamme mielellämme pitkäaikaisempia tavoitteita, että tiedämme, mitä yrityksetkin sitten joutuvat ottamaan huomioon. Děkuji, pan Benson byl poslední dotaz. Kiitokset. Herra Benson oli viimeinen kysyjä. Annan teille siis mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Busek, Puutun teidän kysymyksen ensimmäisenä, ensimmäiseksi tästä prosessista. Tämä on tietenkin hyvin äh, tärkeä prosessi, joka on jo meneillään. Itse asiassa äh, tällä viikollakin pidetään kokous, jossa saadaan käytyä jo alustavia keskusteluja PCI-listasta ja sen finalisoinnista. Ja odotammekin tämän tapahtuvan syksyllä, kuten mainitsimme, aion kiinnittää erityistä huomiota tällaisia yhteisesti kiinnostavia projekteja kohtaan. Ja tehän kaiketi hyväksytte saapua paikalle ja esitellään sillä mietintönne. Ja tämä antaa lisää potkua jäsenvaltioille kiinnittääkseen huomiota siihen, mitä Euroopan parlamentti mietinnössään sanoo tästä asiasta tukijärjestelmät ja yhteensopi, me odotamme suuntaviivoja tällä alalla ja myös mekanismeja, jotka tullaan esittelemään kesällä, niin ikään me aiomme tehdä presentaation ja sitä keskustelun asiasta neuvostossa, koska tämä on hyvin tärkeää kun puhutaan, ajatellaan niitä yleisiä keskusteluja siitä, millä tavalla yhteismarkkinoiden pitäisi toimia ja millä tavalla vältetään eri järjestelmien väliset konfliktit eri maissa. Sitten herra Ventsenin kysymys. Kyllä, läpinäkyvyys on hyvin tärkeä asia. Ja se, mitä me näemme tänään, on jo olemassa olevaa eurooppalaista lainsäädäntöä, jos, joka on mahdollistanut läpinäkyvyyden, paremman purevuuden, jolle varma siitä, että täysi täytäntöönpano erityisesti energiapakettien osalta liittyy, liittyy myös siihen, että meillä on tuotanto ja käyttö erotettu toisistaan. Ja se merkitsee myös lisää läpinäkyvyyttä ja ja meidän tarvitsisi enemmän monalaisuutta tähän tälle sektorille. Tämä on tavallaan toinen pilari tai toinen jalka siinä, mitä pitäisi tapahtua ja mikä tulee tapahtumaan koko Euroopassa niin, että me, <clears throat> meillä on juridiset välineet, mutta myös monialaisuutta ja erilaisia toimituslähteitä. Kiitos. Děkuji, pane ministře, za všechny své kolegy. Kiitokset ministeri, kiitokset kaikkien kollegoiden nimissä. Haluan teitä kiittää näistä selkeistä vastauksista. Kiitokset kaikesta siitä, mitä meille kerroitte. Ja tämä on todella suuri kunnia, että tulitte tänne jo heti puheenjohtajakauden alkuvaiheessa tänne valiokuntaan, koska energia todella on yksi kaikkein tärkeimmistä aihealueista työssämme ja olemme jo todella iloisia siitä, että tapaamme vielä täällä valiokunnassa. Olemme tietysti tietoisia siitä, että energia todella liittyy kaikkeen siihen, niihin asioihin, jotka todella ovat avainkysymyksiä Euroopan unionille, niin sen jäsenmaille kuin kansalaisillekin. Ja kaikki tämä todella vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Suuret kiitokset vielä kerran, että tulitte ja paljon menestystä toimessanne ja suurta menestystä myöskin Liettualle puheenjohtajakaudellaan. Ja näkemisiin. Bene, allora proseguiamo, buongiorno a tutti, proseguiamo i nostri lavori. Jatketaan sitten kokousta. Tämän nuoren ministerin tapaamisen jälkeen. Ja annan puheenvuoron Pilar del Castillolle. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja arvoisat kollegat, ja komission edustajat. Tänään keskustelemme ensimmäistä kertaa tästä oma-aloite mietinnöstä, kun kysymys on pilvipalvelustrategiasta Euroopassa ja minulla on suuri kunnia olla tässä esittelijänä. Kaikki varmasti tietävätkin jo tämä mietintö todella heijastelee parlamentin kantoja, kun kysymys on tästä strategiasta, jonka komissio on esittänyt. Ja on myöskin muistettava, että että itse asiassa joitakin avaintoimia jo tuossa Euroopan digitaalistrategiassa 2010 onkin jo tullut esille. Mahdollisuudet, jotta voitaisiin viitata tähän ilmiöön, tähän pilvipalveluun, vil- niin kysymys ei ole uudesta teknologiasta, vaan tulosta siitä, kuinka teknologia on kehittynyt. Ja tässä tilanteessa, jossa erilaiset tekijät ovat johtaneet siihen, että on syntynyt tällainen aivan poikkeuksellinen kehys. Nämä mahdollisuudet ovat valtavia ja tällä hetkellä ei ole oikeastaan olemassa yhtäkään järjestöä tai organisaatiota, julkista tai yksityistä, joka ei jollain tavalla käyttäisi tätä verkostoa. Ja tietysti tästä voidaan päätellä, että mahdolliset käyttäjät ovat toisaalta yksityishenkilöitä, yrityksiä ja myöskin institutionaalisia tahoja. Näin ollen hyvin lyhyessä ajassa pilvipalveluista on tullut hyvin lupava asia ja sellaisella alalla, jossa kasvu on todella ollut valtavaa. Siis viestintä- ja tietoteknologian saralla se on ehkä ollut kaikkein suurinta tuo kasvu juuri siellä. Ja tietysti pilvipalvelut pystyvät tarjoamaan virtuaalisia infrastruktuureja, erilaisia toimintoja ja sovellutuksia, joita voidaan käyttää lähestulkoon aivan samanaikaisesti. Ja samalla on myöskin mahdollista järjestellä ja hallinnoida tietoja tällä tavalla ja käyttää niitä kautta, e, kautta maailman eri tietokoneiden kanssa ja tämä todella on tuonut meille, meidän ulottuvillemme todella valtavan mahdollisuuden. Ja e, minä nyt tässä en sen kummemmin puhu näistä eduista tai näistä hyvistä puolista, joita liittyy juuri tähän teknologian kehitykseen uskon, että ne on hyvä tällä tavalla muistaa. Komissio minun mielestäni tuossa asiakirjassaan on määritellyt kolme avaintointa, joissa pitäisi päästä eteenpäin. Ja minusta olisi aika mielenkiintoista, että parlamentti nyt osallistuisi tähän sillä tavalla, että me pyrisimme ikään kuin täydentämään äh, tätä viidellä toiminta-alueella. Viidellä toiminta-alueella yhteensä, joista tämä pilvipalvelustrategia voisi muodostua hyvin tärkeään rooliin Euroopalle, kun ajatellaan talouskasvua ja myöskään kun ajatellaan työllisyyttä. Ensimmäinen näistä osa-alueista olisi varmasti se, että pilvipalvelut kun otetaan siis huomioon, että nuorten työttömyys on Äh, lähestulkoon 40, 24 prosenttia Eurostatin tietojen mukaan ainakin tämän vuoden maaliskuulta. Ja myöskin muiden raporttien mukaan Eurooppa tarvitsisi 70 000 eh, miljoonaan viestintä- ja tietoteknologian ammattilaista, niin tämän strategian yksi keskeinen akseli varmasti olisi siinä, että tarvitaan sellaisia koulutustoimia, joilla parannetaan pilvipalvelutaitoja ja tämä suoraan varmasti voisi olla sidoksissa PK-yrityksen. Sitten toinen näistä toiminta-alueista lähtee siitä ajatuksesta, että tietysti myöskin pilvipalveluiden osalta on taattava turvallisuus ja myöskin kilpailun yhtäläiset olosuhteet. Ja, tämä on muistettava erityisesti, koska tämä markkina on erittäin poikkeuksellinen luonteeltaan. Ja tässä mietin erityisesti sitä, että myöskin peruspalveludirektiivin kautta tätä asiaa voitaisiin edistää tällä tavalla käyttäjät voisivat saada lisää tietoa. Sitten kolmas toiminta-alue varmasti eh, kohdistuisi julkiseen sektoriin. Ja minun mielestäni tämä ulottuvuus on hyvin tärkeä, kun ajatellaan kuinka tärkeä osa kuitenkin julkisella sektorilla on Euroopassa. Jos tällä alalla pilvipalveluita enemmän otettaisiin käyttöön ja pyrittäisiin digitoimaan entisestään julkista Äh, julkisia palveluita, niin se ei pelkästään auttaisi vain äh, kansalaisia ja vanhempia ihmisiä, vaikkapa terveys- ja koulutusasioissa, mutta se myöskin varmasti vähentäisi kuluja hallinnossa äh, juuri myöskin täällä EU-toimielimissä. Näin voisi käydä. On muistettava, että julkisella sektorilla on todella suuri rooli Euroopan tasolla. Ja ehkä tällainen vipuvaikutus voisi olla tällä pilvipalvelu sektorilla myöskin, erityisesti näissä taloudellisissa julkisissa palveluissa. Tällä tavalla varmasti saataisiin mukaan myöskin muita sektoreita, ja äh, tämä ei ole vielä kovin pitkälle mennyt tämä pilvipalveluiden käyttö julkisella sektorilla, ja kuitenkin kuten tässä äh, äh, todetaan, kuten jo olen todennut, niin tietysti täytyy edetä myöskin tavallaan varovaisesti, koska tässä on myöskin pyrittävä toimimaan kumppanuuden hengessä, aivan kuten tuo komission asiakirja myöskin suosittaa. Toisaalta sitten tämä neljäs toiminta-ala liittyy standardeihin pilvipalveluissa. On hyvin tärkeää pyrkiä välttämään tällainen tilanne, jossa nuo toimijat ovat ikään kuin pakollisesti sidottuja johonkin tiettyyn palveluiden tarjoajaan, vaan pitäisi olla todella mahdollisuus käyttää hyväksi siirrettävyyttä ja myöskin tällaista yhteen toimivuutta tarvitaan, jotta siirrettävyys voitaisiin taata. ETSI on nyt luomassa tällaista standardi luetteloa ja uskon, että jäsenvaltioiden avulla voimme vielä tätä työtä käyttää hyväksemme. Sitähän on vielä julkaistu. Ja lopuksi, kun ajattelen kuluttajia, ja myöskin tiedon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, niin sitä ei voi liikaa korostaa näitä keskustelujahan me olemme käyneet jo täällä valiokunnassa, niin haluaisin tähän lisätä, että se vaikutus, jota tällä hyvällä strategialla voi olla ja tämän alan kehittämisellä Euroopassa voi olla, tietenkään tätä ei voida eristyksissä muusta maailmasta tehdä, vaan meidän täytyy tehdä tämä yhteistyössä muiden alueiden kanssa ja erityisesti ajattelen tässä transatlanttista ulottuvuutta. Mutta kun ajatellaan tätä horisontaalisuutta ulottuvuutta, niin uskon, että hyvin tärkeää on pyrkiä vahvistamaan yhtenäisiä digitaalimarkkinoita. Hyvin monissa kysymyksissä digitaalimarkkinoilla todella kyse on siitä, että vahvistetaan ja edistetään voimakkaasti tätä markkinaa, joka on vielä aivan alkutekijöissään. Tässä kaikki. Haluan kiittää komissiota siitä, että olemme tämän keskustelun järjestää jo tässä vaiheessa vielä. Tämähän on aivan viimeinen viikko ennen kuin jäämme kaikki lomille, mutta haluan kaikille jäsenille vielä todeta, että olen käytössänne, jos haluatte tehdä ehdotuksia tältä osin. Ja sitten varmasti syyskuussa voimme asiaa uudelleen käsitellä, mutta eh, joka tapauksessa eh, minä eh, näen tämän asian sillä tavalla, että tämä komission ehdotus on sellainen, että parlamentti voi varmasti oman kortensa kartaa tässä myöskin kekoon ihan merkittävällä tavalla. Kiitokset. Grazie Pilar. Adesso la parola. Kiitos Pilar. Nyt annan puheenvuoron Kalfiltille, joka on Trotmanin siellä täällä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esitellä Katrin Trautmanin. Anteeksi pyydän, että hän ei pääse paikalle. Hän on sosiaalistiryhmän varjoesittelijä pilvipalvelu mietinnössä. Ensiksi haluaisin ositella Rava Castilloa äh, kattavasta, täydentä, tyhjentävästä mietinnöstä, jossa asetetaan Euroopan pilvipalveluiden päähaasteet. Ja mitä tulee nykykäänteitä ja Prisma-skandaaliin liittyen ja ottamatta huomioon muiden valiokuntien tehtäviä Robert Trantman, haluaa todeta, että hän pitää pilvipalvelustrategiaa erittäin relevanttina ja johdantaa osaan G-kohta ja kymmenen pilaria ovat ihan oikeassa, ottaen huomioon tietovuotojen vaaran ja ajatellen tämä massiivisen vakoilun, mistä on puhuttu äskettäin, tämä täytyy ottaa mietintöön. Pari kommenttia muut, useammasta asiasta, jotka liittyvät mietintöön. Ensinnä infrastruktuuri. Pilvi palvelut merkitsevät sitä, että niiden asianmukaista käyttöä varten käyttäjät tarvitsevat tehokkaan laajakaista yhteyden. Eli pilvipalvelustrategiassa ei pidä jättää huomiota laajakaistan saavuttamista eri eu alueelle mikä tulee olemaan haaste yksilöille, mutta myöskin pk-yrityksille, erityisesti silloin kun ne sijaitsevat harvemmin asetulla alueella, jossa tämän pääsy on vaikeampaa. Eli kun pilvipalveluista puhutaan väistämättä, meidän pitää asettaa tämä osaksi isoa, isoa kuvaa ja puhua tästä ää, digitaalisesta kuilusta ja sen mahdollisesta varnaa, että mahdollisesti syvenee. Toiseksi, kun puhutaan infrastruktuurista, pitää ottaa huomioon, että tällä hetkellä näitä serverikeskuksia, palvelukeskuksia puuttuu rapasta. Tämä liittyy tähän nykyskandaliin. Suurin osa palveluista ja suurin osa datasta on EUn alueen ulkopuolella. Kun piilosta puhutaan pilven paikalta mennä hankalaa, mutta EU täytyy pyrkiä kehittämään tällaista infrastruktuuria, tämä olisi samalla pelikentällä muun maailman kanssa. Ja sitten taidot, Pilar painotti niitä. Ja Trautmanin puolesta kovasti tuen näitä tuloksia. Me tarvitsemme käyttäjätaitoja ja koulutusta lisää, mutta myöskin enemmän mahdollisuuksia ammattipätevöityä mahdollisuuksia, jotka on suunnattu ammattilaisille, jotka hallinnoivat tätä infrastruktuuria. Sitten meidän pitäisi pilvipalveluiden ja infrastruktuurin kehittämisessä seurata sen sosiaalisia vaikutuksia. Mukaan lukien pilvipalveluiden ymmärrettävyys ja IT-asiantuntijoiden ja muiden asiantuntijoiden etäisyys muihin. Ja sitten, että tällaiset yhden koon palvelupaketit saattavat viedä pohjaa palvelukulttuuria ja innovoinnin kehittymiseltä. Täytyy ajatella innovaatiomahdollisuuksia myös pk yrityksille Ja sitten neljänneksi kuluttajan näkökulmasta meidän pitää valita, välttää polkuriippuvuutta, lisätä siir- siirrettävyyttä ja yhteiskäytettävyyttä, kuten Pilar mainitsikin. Meidän pitää puhua ei niinkään eroja kansallisissa pilvipalvelustrategioissa, vaan Euroopan strategian suhteen meidän pitäisi tehdä eroa EU- ja ei-EU-maiden suhteen että miettiä, miten EU-strategia toimisi, että voisimme luoda yhtenäisen alueen Euroopassa, että voisimme verrata Euroopan markkinoita ulkoisimarkkinoihin. Että voisimme vähentää eroja EU-ssa. Pilvenvalvelustrategia, jos EU-sta aloitetaan, sillä pitää olla kansainvälinen haaransa ja kytkentänsä. Ja täytyy ponnistella kollegoiden kanssa työskentelemiseksi EUn ulkopuolella standardien luomiseksi. Standardointia pitää tukea. Lopuksi painottaisin, että kohta neljä on ehkä liian neutraali. Ettei mitään äh, liiketoimintamallia pitäisi suosia tai helpottaa. Katrin viittasi Nelly Cruzin pukeen da, puheeseen Davosissa 2011. Hän sanoi, että haluat tehdä ei, Euroopasta ei ainoastaan pilviystävällisen, vaan aktiivisen pilvi palvelutasolta. Meidän pitäisi olla myös tuottelijoita, meidän pitäisi tarjota palveluita, ei ainoastaan käyttää palveluita, joita käytetään muualla. Tämä, nämä ponnistelut Euroopan insentiivien luominen pitäisi olla osa tätä strategiaa. Kiitos. Grazie, mi scuso anche qui colleghi che ho lasciato passare un po' il tempo. Kiitos. Pahoittelut kollegoille. Nyt kuitenkin puhutte vähän pidempään kuin olisi suotavaa. Draft report from uh, Pilar, actually think. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Tämä Pilarin paperi on oikein hyvä. Siinä puututaan lähes kaikkiin keskeisiin toimiin, joihin täytyy ryhtyä <clears throat> tämän, tämän alan hyödyntämiseksi, pilvipalvelujen potentiaalin hyödyntämiseksi. Pilvipalvelujen potentiaali on olemassa. Tämä koskee eurooppalaisia pk-yrityksiä ja julkista sektoria, jotta myös julkisesta sektorista saataisiin tehokkaampi <clears throat> silloin, kun tehdään IT-hankintoja ja että ne ovat turvallisia ja luotettavia. Haluan myös mainita, että pilvipalvelujen täytyy huolehtia myös turvallisuudesta ja luotettavuudesta kun ajatellaan niitä tällaisten informaation keskittymisen riskejä rajalliselle määrälle operaattoreita. Ja minä vahvasti tuen esittelijän näkemystä, että sisämarkkinat pitäisi olla neutraaleja ja avoimia kaikille operaattoreille, jotka toimivat unionin lain mukaan. Standardeista komission pitäisi vetää äh, standardien kehittämistä äh, turvallisiksi ja luotettaviksi. Ja lopuksi tutkia myös tätä osiota, jossa, jossa käsitellään kuluttajien oikeuksia. Kuluttajien pitäisi pystyä tekemään tietoisia päätöksiä ja näin ollen kuluttajalle pitää toimittaa kaikki tarvittavan tieto ennen kuin hän, lähtee hankkimaan näitä palveluja. Odotan minulla keskustelua. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset, herra Rohde. Uh, thank you, Ms. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta. Ensiksi minusta tämä tiedonanto oli hiukan kumma, koska siellä oli aikamoinen sillisalaatti, kaikenlaisia hankkeita, joita komissio suosittaa ja tukee, niin että mietin, että miksi komissio on halunnut tällaisen tiedonannon nyt, julkaista, eikä siinä vaiheessa kun nämä hankkeet ovat johtaneet johonkin tulokseen pilvipalveluiden osalta, mutta uskon kuitenkin, että Rouva Del Castillon mietintö tuo nyt tässä lisää järjestystä tähän tilanteeseen. Hänen viisi esittämänsä asiaa ovat oikein hyviä täydennyksiä. Hän tuo esille oikein tärkeitä kysymyksiä, tämä vaikkapa julkiset hankinnat, standardointikysymykset, kuluttajat ja avoimuus. Nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka antavat monesti mahdollisuuden EUlle osoittaa, että olemme teollisesti johtajia tässä kysymyksessä. Olemme myöskin samaa mieltä siitä, kun Rova Trotman on huolissaan sosiaalisesta aspekteista, jotka liittyvät tähän. Ehkä niitä pitäisi korostaa hiukan enemmän. Monet turvallisuusmalleista, joita käytetään verkkoympäristössä, ovat sellaisia, että suurilla toimijoilla on suuri valta käyttäjiin. Olisi hyvä muistaa, että PK-yrityksillä, paikallisviranomaisilla kansalaisilla on sama etu tässä tietosuoja kysymyksessä. Ne ovat pieniä toimijoita, joilla ei voi olla kovin paljon viipuvaikutuksessa suhteessa näihin pilvitoimijoihin. Ja EUlla olisi varmasti paljon tarjottavaa näille tahoille Jussi käsittelisi tätä asiaa oikein ja hyvin. Sitten tämä tiedon siirrettävyys ja yhteen kysymykset ovat hyvin mielenkiintoisia. Minä tässä odotan kovasti yhteistyötä esittelijän kanssa ja myöskin muiden varjoesittelijöiden kanssa tässä asiassa. Uskon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä ja päästä myöskin äh, hyviin keskusteluihin. Olen todella iloinen, että meillä on näin hyvä luonnos, josta voimme lähteä liikkeelle. Kiitos. Grazie. Kiitos. Tosinovski. Kiitos puheenjohtaja. Minä yhdyn niihin, jotka ovat ilmaiset voimakkaan tukensa mietinnölle. Esittelijä kuvaa asiat hyvin ja määrittelee sen, missä vaiheessa me olemme liittyen pilvipalveluissa. Hän puhuu myöskin tulevaisuuden näystä. Arvostan sitä, että muutamalla sivulla olemme onnistuneet kuvaamaan erittäin monimutkaisen prosessin sellaisen, jota ATK-ihmisetkaan eivät kaikissa yksityiskohdissa aina ymmärrä. Uskon, että mietintä on tullut hyvän lähe, hyvän aikaan. Me olemme keskustelleet monista mietinnöistä. Täällä on näiden mietintöjen tämä esityslista, joka Roden mietinnössä on määritelty. Tämä digitaalinen esityslista on erittäin rank iso. Pal- pilvipalvelut ovat erittäin tärkeä asia Äh, internetinfrastruktuurin kannalta. Tiedonpalvelut luovat lisäpaineita tiedon siirros puolelle ja ajatellen laajakkaista palveluita, ajatellen sitä valtavaa määrää dataa, joka siellä kulkee tällä, ää, äh, tällä hetkellä jo siirtää do, datavolyymi on merkittävä, mitä kollegat puhuvat julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin yhteistyöstä. Tämä on hyvin tärkeä tekijä. Ja tämä on kiinni siitä, miten me parametroimme asiat niillä alueilla, jotka, joilla yksityinen sektori etenee. Ja hallinnon interventioiden suhteen täytyy pitää huolta, että me jarruta prosessia ja että pysymme lähellä kenttää. Pitää välttää sitä tilannetta, joissa näissä on syntynyt, pitää välttää hallinnollisia hal- esteitä. Mitä kollegat voivat tietää turvallisuudesta, se on erittäin tärkeää. vastua niillä, jotka hallinnoivat pilvipalveluita. Ja täytyy kantaa täysin vastuunsa tulen tekemään tarkistuksia tähän. Ja meidän täytyy antaa myös lisää informaatiota väestölle. Kansalaisten pitää saada asiasta tietoa. Ihmiset ovat usein naiveja tietojen siirron suhteen. Ihmisten pitää ymmärtää, minkä, mitä merkityksiä pilvipalvelulla on että se saattavat lähteä käsistä ja ei pidä ainoastaan luottaa hallinnolliseen tukeen. Ja varjaesittelijänä olen mielelläni yhteistyössä. Olen täysin valmis antamaan kaiken tukeni eh, tälle mietinnölle. Grazie, kollega Tosinowski. La parola a kollega Prodi, prego. Kiitokset, herra Prodi. Grazie, presidente. Grazie anche alla collega. Kiitoksia Kiitän niin ikään kollega Pilladi Castilloa. Tämä pilvipalvelumietintö on paljon lupaava, koska tämä on hyvin lupaava, koska tämä aihe on tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeä. Sehän voi johtaa siihen, että, että tallennus- ja laskentakapasiteetti lisääntyy eksponentaaliasti. Ja tämähän on tietenkin yksittäisten käyttäjien tai tietokoneiden kannalta aika tärkeä asia. <clears throat> Tämä kätkee sisäänsä suurta, laajan potentiaalin tulevaa kehitystä varten. Mutta ennen kuin voimme hyväksyä tämän tässä mitassa, me tarvitsemme myös varmuutta. Varmuutta ensinnäkin itse tiedoista, että niitä ei voida manipuloida. Ja että ne ovat turvassa vakoilua silmällä pitäen. Tai että niitä ei ää, käytetä että niitä ei voida käyttää epäadekvaatilla tavalla. Meidän täytyy myös punnita hyvin, hyvin tarkkaa mitä riskejä on mahdollisesti olemassa. Eli missä tiedot ovat ja ovatko ne käytettävissä ja käytetäänkö, käytetäänkö mahdollisesti, käytetäänkö niitä mahdollisesti johonkin muihin tarkoituksiin kuin niihin tarkoituksiin, mihin ne oli alun perin tarkoitettu. Ne, siis minusta nämä, meidän täytyisi sitten vaatimus, tällaiset turvallisuuteen ja varmuuteen lisää äh, liittyvät vaatimukset ennen kuin lähdemme tässä eteenpäin. Jotta tämä ei karkaa käsistä. Angelika. Vielen Dank, Frau Vorsitz. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kollegat. <laughs> No, ei tämä pilvipalvelu liitä. No ensinnäkin haluan kiittää esittelijäämme tästä erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Voin vain ryhtyä näihin edellisiin puheenvuoroihin. Tämä oli todella tärkeä mietintö, jota me voimme työstää pikkuhiljaa. Ja eräät kollegat ottivatkin esille, että viime täysistuntojaksolla meillä, viime täysistunnossa meillä oli aika, ää, aika laaja keskustelu näistä tiedostollisista ja ja tässä yhteydessä esimerkiksi, eh, esimerkiksi Viron eh, presidentti on esittänyt aloittaa, että meidän täytyy saada eh, eurooppalainen pilvi taivaalle. Että sitten voidaan vaan kysyä, että mistä aloitetaan, mutta on kuitenkin hyvin tärkeää, että parlamentissa viilataan oma lausunto ennen kuin komissio esittää konkreettisia ehdotuksia. Kollega Pilar de on eh, mietintöluonnoksessa erityisesti minun mielettää se, että tämä koko mietinnössä on, on, eh, punaisena lankana on luottamus, ja luottamus liittyy myös meidän henkilökohtaisten tietojemme suojeluun, niin että, että nykyisessä eh, yhteiskunnassa on kuitenkin tärkeää tämä luotettavuus, eli me voi turvata, että tiedot, pilvipalvelun tiedot ovat, luot, ovat suojassa, niin silloin emme koskaan pysty äh, rakentamaan sitä luottamusta, että saattaisiin Euroopan laajuinen äh, pilvipalvelu luotua. Ja tämähän on ollut punaisena lankana tässä mietintöluonnoksessa. Tämä on oikein hyvä asia, koska se on, siinä kuitenkin istutaan, istutaan, tota, osataan tämän mietinnön asian villakoiran ytimeen. Silloin kun puhutaan eurooppalaisesta pilvipalvelusta, niin silloin eurooppalaisen tietosuojan täytyy olla standardi. Silloin se tar- tarkoittaa myös sitä, mitä tässä sanotaankin, että ainakin saadaan jokin vähemmäis määrä standardilupia, joista, joihin voidaan sitten vedota. Ja tässä tietenkin täytyy, tätä on vielä, täytyy viilata, mutta alku on hyvä. Mutta tärkeää on poliittinen keskustelu. Haluaako Euroopan parlamentti tukea sitä osaltaan, että me saamme eurooppalaisen pilven taiveelle, taivaalle. Ja minua jo järkyttää se, että kun ajatellaan sitä kehitystä, mitä viime, viimeisen kahden viikon aikana olemme joutuneet seuraamaan, että että 95 prosenttia kaikista pilvelupalveluista on, on e- USAssa ja siinä on meillä aika vähän äh, äh, niin kuin Siksi meidän täytyy käsitellä sitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Meidän täytyy tätä miettiä. Tarkoittaa että äh, eurooppalainen pilvi sitä, että, että tulevaisuudessa on vain tietokeskuksia vain Euroopassa. Jos me puhumme eurooppalaista pilvestä, tarkoittaako se sitä, että siirto Euroopan alueen ulkopuolella on mahdollista vain, jos me saamme vastaavan tietosuojan muilla maailman alueilla. Tarkoittaako tämä konkreettisesti sitä, että mitä, mitä me teemme, puhumme äh, siitä, kun, äh, mitä tarkoittaa se usa Safe Harbor, turvallinen satama. Että tässä on paljon sellaisia kysymyksiä, jotka täytyy ratkaista tämän globaalin tematiikan ympärillä. Ja meidän valiokuntamme on tässä se, joka, joka minulta puuttuu tällainen yleiskuva tästä vielä, olen samaan aikaan oikeusasiavaliokunnan jäsen, jossa puhuttiin puoli tuntia sitten näistä yksityistä kopiokorvauksista, ja tämä liittyy siis henkisen omaisuuden suojaan, että, että miten teoksia ja hengentuotteita suojataan ja missä määrin tässä tarvitaan eurooppalaista standardeja ja harmonisointia. Ja sitten tämä sitten yhdessä eurooppalaisen pilven kanssa – mihin me panostamme ja mikä on, mikä, minkälaisia välineitä tarvitaan, jotta saadaan eurooppalainen pilvi, jotta myös kansalaiset sen tietävät ja pk-yritykset sen tietävät. Tässä on paljon avoimia kysymyksiä ja odotan innolla yhteistyötä kollega Kastilion kanssa. Kiitoksia. Bene, abbiamo terminato gli interventi. La parola ora... Kiitos. Nyt varmasti kaikki puheenvuorot ovat tulleet pidettyiksi. Sitten Rova Vadiska komissiosta seuraavaksi puhuu. I would like to thank you very much for this opinion. Haluaisin kovasti kiittää tästä lausunnosta. Ensiksi haluaisin sanoa, että komissio on jo tarvinnut jotakin kommentteja mietinnön laatimisen aikana lisäsin vain pari juttua. Me täysin tuomme laajakkaista yhteyksien tarjoamista. Se on pilvipalvelu tänne niiden tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää infrastruktuurin kehittämisen suhteen. Haluaisin sanoa, että sen riski välttämättä ulkoa vastaiset hallitukset pääsevät dataan kiinni, niin täytyy lisää tarvitaan transparenttia oikeanlaisia puitteita, korkeatasta tutkimusta, täytyy tehdä riskiarvioita ja tämä liittyy myöskin dataan suojaukseen ja henkilöstön koulutukseen, ja näin voimme välttää sen riskin, että ulkomaiset hallitukset pääsevät jotenkin dataan. concentrate on the infrastructure in Europe. We should think also about um, the possibility that, for example, We will have infrastructural data centers in Europe. Also there is a uh, possibility that on myös vaarana, että jotkut palvelut, niitä tarjoavat Yhdysvaltojen yritykset, ei pidä unohtaa, että näillä on usein alueen ulkopuolisia seurauksia se, että yhdysvaltalaiset yritykset tarvitsevat jotain dataa, se riittää siihen, että ulkomaiset hallitukset pääsevät dataan. näin suhteen ja kuluttajan suojan suhteen. Sä, Uh, should not mm, uh, make use of cloud service by default tässä tilanteessa haluaisin ensinnäkin painottaa sitä, että meidän pitää ajatella sitä, että pilvipalvelut tulevaisuudessa, niitä käytetään kaikkialla. Niitä tullaan käyttämään samalla tavalla kuin internettiä. Pilvipalveluita voidaan verrata tavallaan internettiin. Sen sanominen, että pilvipalveluita pitäisi käyttää odotusarvoisesti On vähän sama kuin, että internetiä pitäisi käyttää odotusarvoina. ja, ja asiakkaat eivät mieti pilvipalveluiden ja muiden palveluiden eroja. Asiakkaalta vaaditaan myös ATK-tuntemusta sen tietämiseksi, että hän, hän tietää, käyttääkö hän pilvipalveluita vai ei. Ja komissio ei ole varma, Jaska tämä ehdotus on mietinnön ehdotus kuluttajansuojaksi oikea tapa. Meillä oli samanlainen tilanne jo evästeasetuksessa. Ehkä pitäisi ajatella myöskin näitä mallisopimuksia, joita tiedonannossa käsitelty, jotka lisäävät tietoisuutta – ja, jotka suojelevat sitten enemmän kuluttajia. Ja lisäisin myöskin vähän näistä yksityistä ja kopiointiin liittyvistä kopiointimaksuista. Ne ovat tervetulleita. Tämä argumentointi liittyy yksityisen kopimaksuihin. Tervetullutta tämä pilvipalveluiden tulevaisuuden kannalta tärkeää. Ja me varmaan näille suosituksille laitamaan jonkinlaista seurantaa. Ja pilvis, palvelusta tapahtuva kopiointi varmaan tulee ottaa huomioon. Ja sitten tässä on erot EUn ja EU, ei EU-strategioiden välillä. Ja me mieluummin puhumme Euroopan pilvikumppanuuksista. Me haluamme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, vaikka jäsenvaltiot kehittävät omia pilvipalvelustrategioitaan, Euroopan pilvipalvelukumppanuus auttaa ideoiden vaihtamista maiden kesken. Mm, and in this way I think we... Tässä, tällä tavoin me pyrimme yhteistyöhön Euroopassa. Oletko me yhtenäiset markkinat? Paljon kiitoksia. Bene, grazie alla Commissione. La, le conclusioni. Kiitokset komissiolle ja Pilar. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille kollegoille näin myönteisestä vastaanotosta. Kiitokset myös komissiolle näistä kommenteista. Ja meillä on aikaa vielä kesälomien jälkeen syyskuun alussa myös. Meillä on silloin varmasti myöskin tuo ensimmäinen varjoesittelyiden keskustelu ja ajatuksena on saada tämä täysistunnossa pakettiin vuoden loppuun mennessä, niin että meillä on aikaa tässä varmasti vielä rauhassa keskustella koko tästä asiakokonaisuudesta. No, tässä mainittiin monia seikkoja, joihin voin vain myöntyä täysin, mutta uskon, että nyt voimme tämän keskustelun päättää tähän, koska varmasti voimme vielä myöhemmin keskustella tästä syyskuussa. Kiitokset. Grazie Pilar, grazie a tutti i colleghi sono intervenuti. Ricordo che la data... Kiitokset kaikille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 4. syyskuuta kello 12. 13. Äh, ähm, tai päivä sitten käsittelemme tätä täällä valiokunnassa ja sitten marraskuussa täysistulossa Rova Valean ei tunnu olevan täällä salissa. Ja näin ollen Rova Hall saa puheenvuoron hänen sijastaan. I am indeed here. Kiitos puheenjohtaja. Olen Rava Valeanen sijaisena täällä todellakin. Ja luenkin hänen lausumaansa tähän asiaan liittyen. Hän sanoi, hyvät kollegat, muistan, että, että tämä asetus, joka koskee energiainfrastruktuuriin liittyviin investointihankkeiden ilmoittamiseen komissiolle esiteltiin vuonna 2009 parlamentille, ja tuolla Rava Valean oli myöskin ITRE-esittelijä, ja juurivaliokunnan kanssa. Itre päätti, parlamentti ryhtyisi neuvostoa vastaan oikeustoimiin riitauttaakseen valitun oikeusperustan ja pyysi tuomioistuinta sitten perumaan päätöksen ja sopimuksen 337118 kuuleminen oikeusperusteella siltä pohjalta, että asetus liittyy yleiseen keruuseen. Haurava Valleen totesi, että tätä astosta ei käytä tiedon keruuseen, vaan sillä pyritään myöskin muokkaamaan Euroopan investointipolitiikkaa antamalla yleiskuva energiainfrastruktuurista. Lissabonin sopimuksen Euroopan parlamentilla antamalla toimivallalla oli selvää, että meillä pitäisi olla yhteispäätös menettely tässä ja 6. syyskuuta 2012 tuomioistuin peruutti asetuksen ja vaati komissiolta uutta ehdotusta asetuksen oikeusperustaksi 194.2, joka antaa Euroopan parlamentille täyden yhteispäätösmenettelyn vallat. Ja eh, tämä on sovellusalaltaan samanlainen kuin aikaisempi asetus, mutta tämä valio nyt on tyydyttävänä, että parlamentin 2010 hyväksymistä tarkistuksesta monet on otettu uudessa ehdotuksessa komission ja neuvoston puolelta huomioon. Tässä vaaditaan, että joka toinen vuosi jäsenvaltiot keräävät tietoa tietyn tyyppisistä informaatio- infrastruktuuriprojekteista, jotka koskevat tuotantoa, kuljetusta, varastointia, ja rakentamista, nykyaikaistamista tai käytöstä poistamista. Tämä tiedot kattavat öljyn, maakaasun, sähkön, biopolttoaineet ja sekä näistä lähteistä syntyvän hiilidioksidin. Asetus velvoittaa energiayritykset antamaan tarvittavat tiedot omille jäsenvaltioilleen. Komissio saa äh, täsmällistä ja ajantasaista tietoa energiainfrastruktuurin tehtävistä hankkeista, että komissio voi hoitaa omat energialan tehtävänsä sehän että, että infrastruktuurin analyysin pohjalta voidaan tunnistaa kysynnän ja tarjonnan välisiä eroja ja investoinnin esteitä. Tällainen väline on estelemästä välttämätön. Ja se täydentää verkkojen Euroopan välinettä, jolla voidaan yksilöidä energiainfrastruktuurin investointitarkeet ja pyritään luomaan energia-alan sisämarkkinat – ja pyritään saamaan uusia energianlähteitä verkkojen lomaan, pitämään huolta myöskin huoltovarmuudesta. Teillä on nyt mietintöehdotus ja hän on tehnyt tarkistuksia, joilla pyritään selkeyttämään tiettyjä käsityksiä. Ensinnäkin kysymys on kaksinkertaisesta ilman äh, ilmoituksen annosta. Rova Valeon pylkää välttämään hallitus, hallinnosta taakkaa yrityksille, joten su- suhteessa ilmoitusvelvollisuuksiin jos näitä elvytyksiä vaaditaan muun lainsäädännön pohjalta, jäsenvaltiolta vapautetaan velvollisuudesta näiden investointien ilmoittamisesta tämän astuksen pohjalta, joka oli jo alkuperäisessä ehdotuksessa mukana, mutta tätä piti vielä selkeyttää. Rova Wallif painottaa myöskin sitä, että täytyy vahvistaa määräyksiä, jotka liittyvät tiedon luotettamuksellisuuteen ja tietoturvaan liittyen samoin kuin edellisessä mietinnössä ja mietinnän ala täytyy laajentaa myöskin hiilen mukaan ottamiseksi, joka on rene, merkittävä tekijä energiayhdistelmässä, joka vaikuttaa energiapolitiikkaan. Sitten on kysymys kolmansissa maissa tehdyt infrastruktuuriinvestoinnit, jotka vaikuttavat yhden tai useamman jäsenvaltion energiaverkkoihin ja siten koko Euroopan energiamarkkinoihin. Ei pidä ajatella, että Euroopan energiamarkkinat ovat saareke jossa voisimme laatia energiapolitiikkaa huomioimatta naapureita. Samalta linjoilta Ruva Valon no, mielestä on välttämätöntä raportoida nesteytetyn metsä, nestekaasun tuonnista ja viennistä nesteytyn maakaasun lisäksi. Ja ne ovat erittäin tärkeitä unionin kaasutoimistusten monipuolistamiseksi. Hän myöskin haluaa madaltaa rakennettujen tuulivoimaloiden kapasiteettiin ilma, ilmoituskynnystä, koska hajautettu energiantuotanto pienissä yksiköissä voi tulevaisuudessa olla tärkeä osa EUn energiatuotantoa. Ja lopuksi Rova Valenon ehdotuksessa laajennetaan raportointivelvollisuudet koskemaan myös sähköön talteenottolaitosten kapasiteettia. Hän odottaa kommentteja varjoesittelijöiltä ja kollegoilta. Hän uskoo, että tämä mietintö voidaan hyväksyä vikkelästi aikataulu takarajoille on 11.7. ja äänestys 18.9. Itressä. Bene, grazie per questa allazione. La parola al collega Lange. Kiitokset. Seuraavaksi herra Lange. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Valjalan niin mielestäni on varsin hyvä. Ehkäpä muutama lisäys ja sitten keskustelun paikka. Mutta yleisesti voidaan kyllä kannattaa tätä luonnosta. Rova Holhan sanoi, että on kiistelty myös oikeusperustasta, eli vanhan Euratom-asetuksen pohjalta neuvosto tekee päätöksen ja parlamentti sitten kuitenkin on voittanut tämän kiistaan ja nyt meillä on uusi asetus, ilmoitusvelvoitus ilmoitusvelvo, suuresta energiantuotantolaitokset ja Pohjanalasta löytyy 94 artiklan kaksi kohta pohjalla. Hyvä niin, koska se on yhteispäätösmenettelyn asia ja se antaa myös mahdollisuuden vuonna 2010 eh, tehdyn eh, asetuksen tarkistamisen, joka se taas perustuu Euroopan sopimukseen sisällöltään ja ilmoitusvelvollisuudeltaan viime vuosina energiapolitiikka on saanut lisää merkitystä ja se on oikeastaan eurooppalaisen politiikan keskiössä yhä enemmän. Ja näin ollen sisällöllisesti me, meidän pitää tutkia tätä asetusta. Minulla on aivan muutama pieni kohta. Rova Valean jo puhui hiilen sisällyttämisestä. Se on minusta oikein. Minä tuen sitä. Se on tarkistus numero 20 sitten äh, hiilen äh, työstäminen ja äh, jalostus vähintään miljoona tonnin vuosituotannolla. Myös jos meillä on hiilidioksid, haluamme pyrkiä hiilidioksidittomaan aikakauteen, mutta meidän täytyy muistaa myös aika ennen sitä. Siksi hiili täytyy saada mukaan tähän asetukseen toisekseen uusiutusenergialähteissä ja laitoskoon suhteen. Tässä on puhe siitä, että että tämä koskisi vain suurempia laitoksia. Minusta ehdotettu laitoskoko eh, hajauttamis, eh, energiahuollon hajauttamisaikoina eräissä Euroopan unionin jäsenmaissa on aika on sellainen, se ei ole riittävä tai oikeastaan liian korkealla tasolla. Siksi ehdottaisinkin, että kaikissa näissä toimissa lähdettäisiin eh, laskemaan, että ehdotetaan, ehdotetaan alempaa referenssitasoa ja ehdotuksen mukaan tässä siellä esimerkiksi lämpövoimalaitoksissa on 50 megawattia ja sitten enemmän 100 äh, megawatin sitten biomassa on 10 eikä 20. Eli puolitetaan kaikki nämä laitoskoot, koska se vastaisi kuitenkin hajautetun energiahuoltojärjestelmän äh, laitoskokoa. Ja kuitenkin näissä laitoksissa sama infrastruktuuri koosta riippumatta. Minulla on vain yksi asia, joka koskee kysymystä artiklassa 11. Siinä on tarkastuslauseke artiklassa 11. Siinä sanotaan, että vuonna 2016, katsotaan, vuonna 2016 on tarkoitus sitten tutkittava tämän asetuksen tilanne, josta parlamentti ja neuvosto sitten esittävät lausuman. Ja sitten toinen virke tai lause, joka on nyt jo hoidettavissa, että tutkittaessa tätä komissio selvittää samalla mahdollisuuden laajentaa soveltamisalaa siis myös tuotantoon, eikä pelkästään aikaisemmin on puhuttu myös kuljetuksesta jalostamoihin, mutta myös kaasun, öljyn ja hiilen tuotanto ja lisäisi siihen myös liuskakaasun, että niitä otettaisiin mukaan tähän asetukseen. Ja kysymys tarkistuksen numero 14, jossa puhutaan kolmansista valtioista ja, ja investoinnista sinne, niin silloin tämä olisi osa tätä lauseketta, että käännettäisiin ikään kuin tämä toisin päin kuin mitä Valeanin ehdotuksessa on, koska, että että toteutuuko se vai ei, niin sehän toteutuu jollain, jossain vaiheessa. Ja se, mitä vaikutuksia silloin tässä Euroopan energiahuoltoon, sehän jää nähtäväksi, että, että rakennetaanko näitä linjoja Euroopan eteläosaan vai yrittääkö Venäjä rakentaa enemmän lisää. Siinähän on mukana eurooppalaisia yrityksiä, joka on tärkeä Se pitäisi ottaa mukaan tähän tarkasteluvaiheeseen Samahan koskee muiden maiden energiapoliittista poliittista linjausta. Tähän liittyy myös meidän kapasiteettimme, mutta tämä, pitäisi, tämä kohta pitäisi kääntää toisinpäin, siis tarkistus 14. Muissa, muilta osin kannattaa Rova Valeanin linjausta. Kiitos. kollega Glante. Kiitokset. Seuraavaksi herra Glante. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Aivan oikein. Tänään on edustajien hetki tässä ja nyt. Minä edustan kollega Kamposta, olen siis hänen edustajanaan tässä. Tässä on puhuttu paljon, mitä jo kollegat ovat maininneet. Meidän ryhmänne tukee tätä ehdotusta, jolla voidaan kehittää infrastruktuuria. Tämähän merkitsisi sitä, että tässä nykytilanteessa että energiajärjestelmät – ja verkkojen kehittämiset vaativat asianomaisia poliittisia toimia. Me kannatamme esittelijän toimia ja tuemme ajatusta tästä monialaistamisesta energiaa energiatuotannosta, joka liittyy hiileen ja sitten myös sähköelämän yhteistyötantoon ja yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Kollega Holm mainitsi, että, että työnnetusvelvollisuuden kahdentamista päällekkäisyyttä pitäisi välttää. Meidän pitäisi saada laadullisia, laadullisia informaatioita. Kaikki olemme samaa mieltä, että tietojen luotettavuus täytyy sitten ottaa esille komission selvityksessä. Tässä on vain akkreditoinnista mutta on kuitenkin kysymys yksittäisistä yrityksistä, joiden tietoja ei saada paljastaa. Meidän mielestämme tämä asetus mahdollistaa läpinäkyvyyden lisäämistä ja myös esteiden poistamista sisämarkkinoilla, koska nämä estävät kuitenkin energian sisämarkkinoiden normaalin toiminnan. Meidän analyysissämme tulemme menemään syvällisemmin tähän asiaan tässä. Tämä alustava varjesittelijän kommentti, sitten ehkä minun kollega, kommenttini kollega Langenille, niin minusta tämä ehdotus, että, että vaihtoehtoiset tuotantoarvot puolitettaisiin, se on minusta ajattelemisen väärti. Eiköhän jatketa tästä pohjalta. Kiitos. Grazie. La parola al collega Tosenowski, prego. Kiitokset. Edustaja Budu hovořit jako stínový zpravodaj, čili ne zástup. Kiitos. Minä puhun tässä ihan oikeana varjoesittelijänä, enkä ole täällä ketään sijaistamassa siihen, mitä jo tässä on sanottu. Uskon, että meillä on ollut hyvin syvällisiä keskusteluita tästä aiheesta ja me olemme löytäneet jotakin olemassa olevia ongelmia. Toisaalta olemme tietoisia siitä, kuinka tärkeitä strategisia tietoja energiasektorilla on. Toisaalta tiedämme myöskin, että tarvitsemme tietoja siitä, kuinka energiaresurssit kehittyvät, sillä Euroopan ongelmahan itse asiassa liittyy näiden resurssien varojen synergioihin ja myöskin siirtoongelmiin. Näiden ongelmien suhteen on sanottava, että tällä on myöskin juridisia vaikutuksia. Tulevaisuudessa on pyrittävä välttämään juridiset ongelmat, kun kysymys on näiden tietojen siirrosta ja suojaamisesta. Olen samaa mieltä siitä, että hiili on otettava mukaan tälle listalle niistä tuotteista, jotka otetaan huomioon. Sitten kolmansien maiden määritelmä. Tämä on hiukan hankala kysymys, koska kysymys ei ole kaikki lähimmistä valtioista, kun ajatellaan maantieteellisesti. Mutta tiedämme, että sellaiset kolmannet maat, joilla on vaikutus ja joilla tulee olemaan vaikutus tulevaisuudessa siihen, kuinka Euroopan energiatilanne kehittyy, ovat sellaisia kuten vaikkapa Yhdysvallat se, että käytetään liuskekaasua ja tietysti myöskin parametrien ja tarifien käyttö tällä alalla vaikuttaa meihin. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että tämä keskustelu ehkä on vielä mutkikaampi ja vaikeampi kuin tämä mietintö, joka sitä kuvaa, mutta olen kuitenkin samaa mieltä näistä kysymyksistä ja olen aivan valmis tukemaan ja auttamaan tässä työssä, jotta pystyisimme hyvin määrittelemään sen, kuinka koordinoidaan näitä energiajärjestelmiä Euroopan unionissa, sillä tämähän on elintärkeä asia EUn toiminnalle. Kiitos. Grazie. Ora, Vittor... Kiitokset, herra Prodi. Grazie, Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta ja kovasti kiittäisin esittelijää. Tämä mietintä on mielestäni paljon tärkeämpi kuin päälle näyttääkään, koska meidän on arvioitava Euroopan infrastruktuurivaatimuksia tarpeista, toisaalta siis kuljetusinfrastruktuurista ja toisaalta tuotantoinfrastruktuurista. Joten meidän on yritettävä luoda järjestelmä, joka on aidosti järkevä ja kestävä yli ajan. Kuljetuspuolella, siirtopuolella – sitä siirtokapasiteettia täytyy ajatella, ja sen tasoa täytyy ajatella EU-tasolla. E Meidän täytyy käyttää tätä lähestymistapaa kehittääksemme tehokkaat eurooppalaiset energiaverkot. Koska siten parhaiten voimme käyttää resurssejamme erityisesti uusiutuvia energianlähteitä. Koska näin voimme tehdä tilastoanalyysejä kautta Euroopan. Ja voimme myöskin taata, että meillä on kattava korkeajänniteverkko Euroopassa, mikä paljastaa vesienergian käytön uudella tavalla, eli tuulienergian varavoimana. mikä antaa meille mahdollisuuden, että meillä on yhtäältä tuulivoimaa, joka on volyymiltaan helppo ennustaa ja kykenevä käyttämään vesienergiaa tuulienergian tuotannon täydentämiseksi, kun on tarjota notkahtaa. Meidän on myöskin tunnustettava se, että asioita täytyy miettiä Euroopan tasolla. Ja meidän nopeasti investoitava, jotta näitä todella käy. Josta palamme äh, takaisin näihin eurojoukkolainoihin. Meillä on resursseja, joita voimme ottaa käyttöön. Mikä merkitsee, että me voimme luoda tehokkaan energiajärjestelmään selkärannan ja jatkuva korkea jännite tarjonta merkitsee, että tehohukat tippuvat kolmannekseen verrattuna vaihtovirtaan. Mikä merkitsee myös sitä, että kapasiteettia budjetin käyttöä on tehokkaampaa ja ehdottomasti siihen suuntaan pitäisi siirtyä. Ja samalla tavalla pitäisi ajatella kaasuverkostoa. Meidän on kehitettävää varastointikapasiteettia samoin kuin on pidettävä huoli siitä, että maakaasuverkosto myöskin kykenee hyödyntämään biomassasta tuotettua kaasua. Eli tässä on paljon kysymyksiä, joita täytyy pohtia jo lyhyellä aikavälillä, koska investointitarpeet ovat akuutteja. Ja tätä kautta voimme löytää myös keinoja talouskriisin voittamiseksi. Äh, äh, Luulenpa, että tämä teema on <clears throat> äh, hyvin keskeinen lähivuosina. Myös äh, sähkön varastointi, erityisesti uusiutuvista energialähteistä, on aivan tärkeä keskisessä roolissa. Siksi uskon, että erityisesti se vesi- ja äh, pumppuvoimalaitokset Euroopassa pitäisi laittaa keskiöön, koska tällä tavalla voidaan ajamittaan tasata energiankulutusta – ja samalla tavalla myös kompensoida tuotantoa. Toinen asia, näissä asioissa pitää aina muistaa tämä elinkaari, mitä maksaa tällainen projekti koko sen elinkaaren aikana lupavaiheesta aina sitten jäte, jätteiden, jäte, jätehuoltoon asti. ehkä komissio sitten voisi pohtia tätä ja meidän pitäisi sitä myös vaatia, että nämä vaiheet myös tehdään selväksi ja sitten saadaan tällaiset käsitykset, että missä voi, tarvitaan tukea tai apua tai missä se olisi mielekästä. Että tällaiset yleiset, luotaisiin tällainen kun yleiset kehykset näille yrityksille, ja että se olisi tärkeää tulevaisuuden kannalta, ja tällä tavalla saataan myös markkinavälineet, jotka sitten ovat, johtavat siihen hinnoitteluun ja ne ovat sitten pohtimisen väärti. Kiitos. Grazie collega Rubik. La Commissione, prego. Kiitokset sitten komissio. Merci madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös esittelijälle sekä rouva Hallille, että hän esitteli tämän mietinnön pääpiirteissään. Kiitokset myös tälle valiokunnalle, joka on kiinnostunut tästä asetusluonnoksesta. Komissio ensin haluaa muistuttaa, että meillähän on jo soveltamisasetus, joka itse asiassa jo yksityiskohtaisesti kertoo, kuinka jäsenvaltioiden täytyy kertoa komissiolle tekemistään investoinneista. Ja tämä soveltamisasetus eh, juuri antaa mahdollisuuden vastata joihinkin huolenaiheisiin, joita tuli tässä mietinnössä esille, erityisesti kun kysymys on siitä, että on tärkeää eh, osoittaa, että hiili on jo tuossa mukana. Se on liitteessä mukana tässä asetusehdotuksessa, mutta myöskin tuossa soveltamisasetuksessa ja sähkön tuotanto äh, siilipohjaisesti. Kaikki jäsenvaltioiden investoinnit äh, hiilipohjaiseen sähköntuotantoon ovat jo myöskin näissä asetuksissa katetut. Mutta sitten, mitä tulee hiilin louhintaan tai myöskään kaasun tai öljyn hankintaan eivät ole katettuja ja sen takia meillä on tällainen tarkistuslauseke ja nämä otetaan mukaan sitten tuossa tarkistusvaiheessa. Komission ehdotus oikeastaan johtaa siihen, että tällä hetkellä meillä on varsin vähän viivästystä tämän asetuksen toimeenpanon osalta. Tässähän vain yksi toimeenpanoraportti on, kaksi 2012 julkaistu samanaikaisesti, kun sisämarkkinapaketti julkaistiin. Ja jäsenvaltioiden nyt sitten pitää ilmoittaa joka toinen vuosi ja tämä asetus on siis nyt perutettu, mutta sen määräykset ovat kuitenkin sovellettavissa siihen saakka, kun tuo uusi asetusehdotus hyväksytään. Näin ollen jäsenvaltioiden pitää ilmoittaa uudelleen näistä investoinnistaan tänä vuonna, siis 2013, ja komissio esittelee sitten oman kertomuksensa 2014, ja Tarkoituksemme on se, että menemme kohti tällaista asetuksen lisätarkistusta siinä vaiheessa, kun tarkistus on aika taulussa. Aina tämä asia siis johtaa vuoteen 2016 ja meillä on siis nämä kolme erillistä toimea, jotka siis ehkä auttavat siinä, että viivästyksiä ei tule lisää ja tällä tavalla voimme myöskin muuttaa ja miettiä sitä, pitääkö tätä soveltamisalaa laajentaa vaiko ei. On muistettava, että kun tästä asetuksesta on neuvoteltu neuvoston kanssa 2010, niin oli jo aika vaikeaa saada hyväksytyksi esimerkiksi tätä näitä mm, kynnysmuutoksia tai muutoksia kynnyksiin, kun kysymys on investoinnista uusiutuviin energioihin, niin että komissiolla ei ole tällä hetkellä tarkoitusta avata tätä keskustelua uudelleen, sillä joka tapauksessa nyt nämä asetusten sisällöt ovat hyvin samankaltaisia. Tuomioistuinhan perutti tämän edellisen asetuksen ja nyt sitten tietysti meillä on tämä uusi oikeusperusta tälle toiselle asetukselle, että tämä tässä on erona. Mutta tässä nämä keskeisimmät piirteet, jotka liittyvät tähän asiaan. Ehkäpä sitten vielä näistä huolenaiheista se, että pyrittäisiin välttämään eh, jäsenvaltioiden liialliset eh, hallinnolliset taakat ja myöskin päällekkäisyydet. Eh, tästä hiilistä jo puhuinkin kun kysymys on investoinnista kolmansien maiden kanssa. Nämä ovat kaikki asioita, jotka on jo tuossa asetusluonnoksessa ja soveltamisasetuksessa on otettu huomioon, niin että tämä on hyvä täsmentää ja parempi näin, kun kysymys on soveltamisalan laajentamisesta, niin tältä osin uskomme, että tarvitaan vielä kolme toimenpanokertomusta ja myöskin tämä tarkistuslauseke, joka siis on voimassa 2016 loppuun saakka. Puheenjohtaja, kiitokset. Kollega Holkin on lähtenyt salista. Siis varmasti voimme tätä keskustelun tähän. Muistutan, että määräaikatarkastusten jättämiselle on 12. päivä heinäkuuta kello 12. Toinen syyskuuta keskustelemme täällä valiokunnassa asiasta uudelleen. Kiitokset vielä kaikille ja menemme seuraavaan esityslistakohtaan. Annan puheenvuoron Bela Kovacille. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvä komissio. Ensiksi haluaisin kiittää kaikkia teitä teille tarkistuksista ja ehdotuksista. Pääkohta on ehdotuksen oikeusperusta, joka koskee neuvoston asetusta yhteisen radioaktiivisten aineiden kuljettajarekisteröintijärjestelmän perustamista. Oikeusvaliokunnalta pyydettiin työjärjestyksen artikla 36 pykälän mukaisesti lausunto, onko asiallista muuttaa tämän ehdotuksen oikeudesta perustaa muuttamalla artiklat 31 ja 32 Euroopan unionin per- yhteisen perustavasta sopimuksesta artiklalla 91 e-, e-, Euroopan unionin toimintaa koskevalla sopimuksella. Ja lisää ja kysymys koski tämän perustan lisäämistä ehdotukseen. Ja hyvät kollegat, kuten tiedätte, artiklojen 31 ja 32 mukaisesti euroatomisopimuksesta äh, parlamenttia kuullaan. Ja artiklan 91 mukaan parlamentti on, on tavanomaisen lainsäädäntöön menettelyn mukainen toinen lainsäädäntövalinnan vallan käyttäjä. Ja oikeusvalio valiokunnan mukaan artikla 91 on ehdotuksen oikea oikeusperusta ja ENVI-valiokunta on päätynyt samaan, joka ehdottaa oikeusperustan muuttamista 99. Kymmenen tarkistusta on tehty äh, oikeusperustan muuttamista ja sen lisäämistä oikeusperustaan. Kymmenen tällaista ehdotusta valiokunnassa on tehty joissakin pyritään uuteen yhteisten kriteereiden määrittelyyn ja jotkut haluavat muuttaa radioaktiivisten aineisten määrittelyn muuttamista. Jotkut haluavat poistaa artiklan 3 kohdan 3. Tässä kohdassa käsitellään lisenssejä 96-29 euroa direktiivin mukaiseksi, joka koski radioaktiivisten aineiden käyttöä laitteissa, jossa on radioaktiivista aineista, tai sitten näiden kulut, kuluttamista tai niiden luvan saattamista. Ja, ja kysymys kaksi, Tarvitaanko rekisteriä kaikissa maissa, joissa kuljetus tapahtuu? Yhdessä tarkistuksessa säädettäisiin, että jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus säädellä tai kieltää radioaktiivisten aineiden kuljetus maaperällä on muillakin kuin turvallisuusperusteella, eli kuten kansallinen turvallisuus tai ympäristösuojelu. Olen samaa mieltä, että kaikki jäsenvaltiot päättävät omasta energiayhdistelmästään. Siksi on tärkeää, että niiden harjoittaa oikeuks, omien oikeuksien niin asettaa tiukempia sääntöjä kuin mitä tässä asetuksessa säädetään. Olen samaa mieltä, että ESCR, tämä kollektiivinen sähköinen rekisterijärjestelmä, antaisi jäsenvaltioille oikeuksia, mutta tarjosi myöskin julkisen pääsyn näiden rekisteröittäjien kuljettajien listaan esittelijän kanssa olen Marineskon tarkistuksen kanssa, jossa hän haluaa siirtymän kautta, vuoden siirtymän kautta astu, astuksen voimanastumisesta. josta sa- voidaan saada rekisteröintiä, että astuksessa vaaditaan, että kaikki kuluttajat, kuljetusyritykset voisivat hankkia sen. Tässä on myöskin sertifikaation voimassaolokauteen liittyviä ehdotuksia. Minun mielestä me voimme löytää hyvän kompromissin. Kannat eivät ole kauhean kaukana toisistaan. Siinä kaikki minulta. Grazie. Diamo ora la parola alla collega Jordan che sostituisce. Kiitokset. Sitten Rova Jordan saa puheenvuoron herra Marineskun sijasta. Olkaa hyvä. Eh, res je, kollega Marinesko me zaprosil, da predstavim eh, nekaj... Kiitoksia. Herra Marinesko pyysi esittämään muutamia hänen huomioitaan tästä mietinnöstä. Mitä tulee oikeusperustaan, Marinesku on samaa mieltä, että tämä pitäisi olla Euroopan unionin perustamis- ja toimintasopimus. Marinesku katsoo, että meidän pitäisi määritellä yhteiset kriteerit, jotka koskisivat tätä järjestelmää. Kriteerien täytyy perustua direktiiviin, joka siis sä, säteily ja toisaalta liikenne- ja kuljetusdirektiiveihin. Sitten on mahdollista saada sertifikaatti toimijalle, mutta ainoastaan silloin, jos kaikki, näin, kaikki nämä ehdot täyttyvät. Ja hänen viimeinen kommenttinsa, joka on hänen mielestä hyvin tärkeä, julkinen pääsy olisi, pitäisi mahdollistaa kaikkien rekisteröityjen kuljettajien listalle – Voinko esittää omatkin, omankin käsitykseni? Tässä oli kaikki Marin Eskulta. Kiitos. No niin. Envi-valiokunnassa me puhuimme paljonkin oikeusperustasta tämän asiakirjan osalta. Siitä oikeusperustasta äänestettiin ja se hiastelee esittelijän kantaa. Minun kantani on hieman ö, monimutkaisempi. Minä luin juurivaliokunnan lausunnon ja uskon, että juurivaliokunta otti huomioon vain Euroopan komission, eikä niitä keskusteluja, mitä me kävimme Envissä, siis ympäristövaliokunnassa. Me puhuimme kriteereistä, jonka pohjalta sitten tämä sertifikaatti voitaisiin myöntää tällaiselle kuljettajalle. Nämä ovat kriteerit hyvin tärkeitä, jos aiomme suojella kansalaistemme, jos aiomme suojella kansalaisiamme säteilyltä. Siksi me uskomme, että meidän pitäisi lyödä, löytää tasapaino yhtäältä terveydensuojelun ja taas toisaalta helpomman kuljetuksen välillä. Jompi kumpi näistä on tärkeämpi, tai sitten ne ovat yhtä tärkeitä. Minun pointtini on se, että nämä kriteerit pitäisi, sen kriteerin pohjana pitäisi olla Euratom-sopimus, ja tässä tapauksessa Euratom-sopimus on aivan yhtä tärkeää kuin sopimus Euroopan unionista. Kaksinkertainen oikeusperusta on parempi valinta. Se on kokonaisvaltaisempi valinta. Minä tietenkin uskon myös siihen, että, että kaikki nämä asiakirjat ovat sellaisia, että niistä pitää tehdä päätös yhteispäätösmenettelyllä. Meillä on muitakin lausuntoja, kannanottoja oli tai näkemyksiä Envissä, jotka liittyvät esimerkiksi komission notifiointiin Euroopan parlamentin suuntaan ja sitten myös notifioiviin jäsenvaltioihin. Uskon myös, että meidän pitäisi myös pohtia sääntelyelimen toimivaltaa. Onhan mahdollista, että sääntelyelimessä tapahtuu jotakin sellaista, joka menee pieleen. No, tämä osoittaisi, että olemme oppineet jotakin Fukushimasta. Kiitokset Rob Hall. To thank the Kiitos. Minäkin kiitän esittelijää tästä mietinnöstä, joka on oikein hyvä. Olen samaa mieltä siitä, että kaikki määritelmät on saatava johdonmukaiseksi kansainvälisten standardien kanssa ja myötä tämä EU-järjestelmä täytyy saada myöskin hyvin toimivaksi ennen kuin lainsäädäntönä tämän soveltamaan. Siihen, mitä Rova Jordan sanoi tuosta oikeusperustasta, olen sitä mieltä, että on valitettavaa, että parlamentilla ei ole todellista sananvaltaa tähän, koska tämä on toteutettu Euratom-sopimuksen puitteissa, koska tämä ehdotus äh, liittyy liikenteeseen, terveyteen, ympäristöön ja tässä todella 190 91 artikla pitäisi olla, Seutin 91 artikla pitäisi olla tässä oikeusperustana. Ja Euratom-sopimus itse asiassa on ihan vähentynyt oikeusperusta ja tätä asiaa meidän täytyy käsitellä. Emme voi jättää tällaista virhettä, koska tämä todella vaikuttaa aivan demokraattiseen päätöksentekoon ja avoimuuteen. ja tulee sitten harmonisointiin kansallisissa järjestelmissä on hyvin tärkeää, että me yhdenmukaistamme koska tällä tavalla saamme yhdenmukaiset toimintamahdollisuudet ja tämä myöskin johtaa sitten siihen, että teollisuuden aloilla on samanlainen taakka kannettavanaan eri aloilla. Mutta on hyvin tärkeää myöskin, että pyrimme ottamaan käyttöön parhaita käytäntöjä, emmekä mene vain kaikkein äh, pienimpien nimittäjien yhteisten nimittäjien mukaan, koska tähän liittyy tietysti turvallisuus ja äh, terveyskysymyksiä. Ja on totta, että kun tällainen järjestelmä ei otetaan käyttöön, niin silloin kuljettajien pitäisi osoittaa, että heillä on riittävä rahoituksellinen kapasiteetti ainakin onnettomuuden sattuessa, koska vaikutukset voivat olla todella vakavia. Esimerkiksi Olemme nähneet, mitä on tapahtunut vaikkapa kun oljun kuljettaja ähm, joutuu onnettomuuteen, sillä voi olla valtavat seuraukset ja voitte vain kuvitella, äh, kuinka, mitä tapahtuisi, jos kysymys olisi ydinmateriaalista olen iloinen, että esittelijä otti asian esille. Tämä energiayhdistelmä laajenee jäsenvaltiossa. Jotkut jäsenvaltiot ovat päättäneet nyt vähitellen luopua ydinvoimasta. Sen takia, että ei ole järkevää, että jäsenvaltiot voivat nyt tällä tavalla lähteä äh, säätämään tiukempia sääntöjä, äh, erityisesti jos kysymys on siitä, että nämä kuljetukset ylittävät niiden alueen. Ja haluaisin kuulla, mitä komissio on tästä mieltä. Onko tämä toteutettavissa? Sitten lopuksi vielä tästä äh, sääntöjen mukaisuudesta. Jos kuluttaja ei noudata sääntöjä, niin silloin äh, jäsenvaltioiden pitäisi voida tämän kuljettajan toiminta pysäyttää. Ja menettelytapa tässä tarvitaan, sellainen menettelytapa tarvitaan, joka on todella nopea ja vaikuttava. Avoimuus on hyvin tärkeää tässä asiassa ja kaikki sellaiset tapaukset, joissa sääntöjä noudatetaan, on ilmoitettava komissiolle, jotta taattaisiin, että kaikilla jäsenvaltioiden tie, ja, toimivaltaisilla viranomaisilla on tiedot käytettävissään. Tätä pitäisi myöskin tarkistaa, tätä säädöstä säännöllisesti. Tämähän luo aivan uuden järjestelmän Euroopan unioniin ja todennäköisesti joudumme vielä oppimaan tästä ottamaan oppia tässä matkan varrella. Ja äm, tietysti kun asioja uudelleen otetaan käyttöön, niin aina niitä joskus joudutaan sopeuttamaan matkan varrella, jos ne nyt sitten alusta lähtien eivät olekaan aivan täydellisiä. Kiitos. Grazie. Paul Rubi. Kiitokset. Äh, durch den Euratom-Vertrag gibt es ja auch ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments. Tämä liittyy Euroopan parlamentin oikeuksiin. Eikä ole kysymys pelkästään siitä, että tukeudumme omaloita-oikeuteen, vaan, vaan myös oikeusperustaan, joka liittyy eli rajat liikennetoimintaan. Siksi täytyy selittää kysymys, mikä liittyy vakuutusvelvollisuuteen, mikä on mitä liittyy vastuuseen, kun kuljetuksen kohteena on radioaktiivinen materiaali, materiaali ja sovelletaanko siihen mitä direktiiviä ja millä tavalla voidaan huolehtia siitä, että jos tapaturmia sattuu tai onnettomuuksia sattuu, <clears throat> että millä tavalla tämä otetaan huomioon myös tässä elinkaarikustannuksissa niin, että otetaan huomioon kokonaiskustannukset joka, jota energian tuottaja joutuu maksamaan eikä kuluttaja. Tämä on erityisen tärkeää energiasektorilla, että saadaan kevennettyä veronmaksajien taakkaa ja tämä edellyttää vissiä toimenpiteitä. Kiitos. Kiitokset, Rova Rivasi. Olen pahoillani, en nähnyt teitä salissa. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja ensiksi tästä asiakokonaisuudesta. Minä vaadin tätä oikeusperustan muuttamista. Tiedät, että sitä ei ole kauankaan, kun Hamburissa oli, tuli, oli tulipalo. Siellä oli aluksella tulipalo. Ja en ymmärrä, miten voidaan käyttää toisaalta vaarallisiin aineisiin liittyvää direktiiviä ja sitten toisessa vaiheessa sitten Euratom-direktiivi tähän radioaktiiviseen aineeseen, joka oli tulipallossa mukana. Muistakaa myös, että radioaktiivisten aineiden suhteen me olemme saaneet oikeusperustan muuta, ja sitten myöskin äh, säteilysuojasuhteen olemme saaneet oikeusperustan muutoksen. En ymmärrä, miksi ää, äh, kuljettamisen emme saisi oikeusperustan muuttamista jossa meillä on oikeus yhteispäättelyyn. Kysymys on johdonmukaisuudesta kulutuksen suhteen. Sitten on jotakin kohtia, jotka ovat myös erittäin tärkeitä. Ensinnäkin tiedon saati ja seurattavuus. Työntekijöiden niin suuren yleisön täytyy olla selvillä kulutettavien radioaktiivisten jätteiden kuljettamiset. Tiedän tämän itse, koska olen itse valvonnut radioaktiivisia kuljetuksia. Teidän täytyy tietää, että nämä kuljetukset, mitä pysäytetty ja nämä kuljettajat ne, ne, ne näkivät, että, että nämä ää, vaunut, joissa on setelevää aineista, niitä ympärillä ei ollut lunta, niin nämä, ra, ra, koska ää, säteily sulatti lumen ja nämä henkilöt olivat kuitenkin näiden vaunujen vieressä, kun he eivät tienneet, että kuljetettiin näitä säteily- säteilytuotteita. Eli on paljon ihmisiä, jotka ovat töissä säteilyn kanssa tekemisissä ja eivätkä tiedä mitä asioista. Ja Greenpeace on myöskin pysäyttänyt näitä kuljetuksia. He ovat ei rauhanomaisia toimia kannattavia ihmisiä, mutta tulevaisuudessa terroristit voivat pysäyttää jonia ja, ja he voivat myöskin hakea haltuunsa radioaktiivisia aineita rautatieasemilla. Kysymys on, onko, ovatko turvallisuustoimet riittäviä ja onko radioaktiivisuus merkitty kunnolla? Otetaanhan me turvallisuusvaikutukset. Ja dokumentoissa ei ollenkaan, tässä asiakokonaisuudessa ei ollenkaan herättää kysymystä. Sitten tämä saastuttaja maksaa, kukaan vastuussa mistä. Ranskassa, kun radioaktiivisia jätteitä kuljetaan, tuottaja on vastuussa. Eli ADF tai Areva, joka on jätteestä vastuussa senkin jälkeen, kun se on vaunuissa. Ja jos onnettomuus on, minä haluan, että vastuu on selkeästi määritelty. Onko se tuottaja? Vai kuljetusyritys? Jos esimerkiksi juna saa ajautuu, kuten Kanadassa tapahtui. Kuka vastuussa? Vaunuja kuljettava yritys. Onko se siksi, että tässä ympäri, infrastruktuurin ympäristö ei ollut hyvä? asiat täytyy määritellä. Ei onnettomuuden tapahtuessa pidä kysymyksiä herättää vain aikaisemmin. Kuljetusyrityksellä täytyy olla myöskin oikeudellisia takuita ja sitten petokset. Joskus saadaan selville, että näissä kuljetustynnyreissä sellaista radioaktiivista materiaalia kuin ilmoitettu, täytyy olla rangaistuksia ja toimijan täytyy menettää lupa, kuljetuslupansa. Kuka valvoo tätä? Tämäkin on ongelma jäsenvaltiotko, jotka tietämättä asiasta, tietä, asiasta tekevät varoitukset, varoitukset annetaan, niin homma on jo pielessä. Jäsenvaltioiden pitäisi tehdä tässä suhteessa asetus ei ole riittävän hyvä. Sitten tässä on myöskin artikulitusten harmonisointi ongelma on kontteja ja kontteja. On betonikontteja. Ja nyt monen tapauksessa tämä saattaa kaatua. Ja mikään ehkäisytoimi ei ole mitään tämmöistä kestävää. Ja sitten on tällaiset kuljetusvaunuja, jotka ovat, jotka ovat erittäin vahvoja. Törmäyksenkin tapauksessa normaalisti ongelma ei ole. Eli kontteja tien harmonisointi on kysymys. Tässä on valtavasti asioita. Contrôler euh, meidän asetusten täytyy suojella, ja sitä ne eivät riittävästi tee. Bene, la Commissione. Kiitos sitten komissio. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuullut paljon argumentteja oikeusvarustosta ja samaan aikaan olen kuullut, että pitäisi olla kriteereitä rekisteröintiä varten ja tunnustamista varten. No kriteerit ovat tietenkin oikeus suojautumiseen ja ne ovat suoraan sopimuksista. Ja tämä on selkeä prioriteetti, prioriteetti perussopimuksessa. Tehän, tehän tiedätte, että Euratom on lex specialis erikoislaki ja, ja Euratom sopimus on suoraan tämän pohjana. Täällä on myös valinnut sekoontunut ja kuljettajan ja kuljetuksen, me puhumme pelkästään kuljettajista, eikä siitä fyysisestä kuljetuksesta, jossa äh, siirretään paikasta A paikkaan B. Ja eksplisiittisemmin äh, artiklassa 3.4 on aika yksityiskohtaisesti sanottu, että me puhumme enemmistöstä, laajasta enemmistöstä kuljetuslähteitä, eikä se pelkästään kuljetus, jossa, johon, joka liittyy ydinmateriaaliin, käytettyihin polttoainesavoihin tai jotain muita, koska ne, jotka sitten kuljetetaan kastorkonteissa, ne ovat erityisiä, erityisen kansallisen lainsäädännön piirissä ja meidän ehdotuksemme tunnustaa sen, että nämä täytyy hoitaa kansallisen erikoislainsäädännön pohjalta, mutta me puhumme tässä äh, kuljettajasta, joka, halua, joka kuljettaa esimerkiksi äh, lääketieteellisiä aineita, jos, kun tiedetään, että niitä täytyy tulla äh, oikeaan aikaan potilaan pakeille, ja me haluamme yhden rekisteröinnin, joka sitten pätee ympäri Eurooppaa. Me voimme olla samaa mieltä tästä läpinäkyvyydestä, siellä täytyy olla julkista tietoa, kun kenen pitää antaa tieto näistä äh, kuljettajista sitten vaatimuksen mukaisuuden puuttuminen. Se on äh, tietenkin osa tätä tietokantaa, että tämä on kaikkien tiedossa niin ikään voimme kannattaa tätä lainsäädännön tarkistamista ja meidän ehdotuksemme neuvontavasta, neuvontavasta komiteasta, se, se olisi jatkuvasti seuraamassa tätä soveltamista ja myös sitä ohjelmistoa, jota kehitetään heti kun tämä asetus on e, hyväksytty, niin niitä lähdetään modifioimaan näitä säädöksiä. Edelleenkin me kiitämme tästä kiinnostavasta keskustelusta ja mahdollisuudesta joka meillä oli saada, voida selventää teille näitä asioita. Siis me tarkastelemme näitä kuljettajia useimmissa tapauksissa kuljettajat, jotka kuljettavat radioaktiivisia lähteitä lääketieteellisiin sovelluksiin tai tutkimuksiin, eikä suoraan radioaktiivista materiaalia. Ja näin ollen kaikki argumentit ydinenergiasovelluttamisesta eivät ole sovellettavissa tähän keskustelua. Kiitos. Bene, grazie. Selvä, kiitokset. Sitten päätämme keskustelun sillä, että esittelijä saa vielä puheenvuoron. Kiitos jäsenille ja kiitos myöskin komission edustajalle. Paljon hyvin mielenkiintoisia seikkoja on keskustelussa sanottu ja otamme ne varmastikin huomioon. Olen luottavainen sen suhteen, että Kuten olen kollegoilta kuullut, niin uskon, että jossain vaiheessa varmasti pääsemme yhteiseen nimittäjään ja mahdollisimman pian yhteisen sopuun pääsemme, niin sen paremmin. Kiitokset. Bene, grazie. Ricordo ai colleghi che il Kiitos. Itressä on äänestys 18. syyskuuta. Hyvä. Olemme lopettaneet työt seura, valikunnan kokous jatkuu huomenna yhdeksältä. Ja me jatkamme koordinaattoreiden kokouksella ihan parissa minuutissa. 18.30.